Huomatossa no, tämä on ensimmäinen tämän alivaliokunnan kokous. Olkaa hyvät, voisitteko olla niin ystävällistä istua paikoillenne. Tämä on luonnollisesti, ja tähän tulee palaamaan pian, hyvin tärkeä vuosi tälle alivaliokunnalle. Nyt yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aihe on kirjattu neuvoston esityslistalle. Tämähän on erittäin hieno asia ei voida sanoa, että parlamentti olisi ollut tähän asti hyvin suurissa läheisissä yhteyksissä tähän esityslistan laatimiseen, mutta on hienoa, että meidät on otettu mukaan ja meillä tulee olemaan jonkun verran kuulemisia tässä aliovaliokunnassa tämän vuoden aikana. Tämä tulee mahdollistamaan sen, että voimme kuuluisia eurooppalaisia henkilöitä saada vieraaksemme ja Euroopan ulkopuoleltakin vierailijoita ja voimme vahvistaa kantamme ja sitoumuksemme eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Voisimme saada aikaan loikan eteenpäin. Tällä hetkellähän näemme Malin kriisin myötä, kuinka tärkeää tämä kaikki on. Tämä kokous lähetetään webstreaminä internetissä, joten haluaisin tervehtiä meidän entistä sihteeriämme Äh, Arman Julian joka varmastikin seuraa internetissä tätä kokousta ja varmaankin kiehuu seuratessaan Afrikan tilanteen kehittymistä. Väliaikaisesti Madame Walter Trop on hänen sijaisenaan. Hän toimii nyt SEDen sihteeristön johtajana. Meillä on kolme vierailijaa tänään. He kestelevät erityyppisiä aiheita mutta tänä vuonna 2013 me haluamme esityslistalle tunnustettuja, tunnettuja asiantuntijoita puhumaan kokouksiimme ja sen vuoksi ensimmäinen henkilö, jolla on kunnia puhua nyt valiokunnassa on kenraali Klaus Nauman. Hän on hyvin tunnettu asiantuntija asiantuntijoiden piirissä ja myöskin laajemminkin. En nyt palaa koko teidän Saksan puolustusvoimien uranne, mutta te olette olleet, ollut Saksassa eduskunta, esikuntapäällikkönä ja vuosina 1993 1999, jolloin NATO harjoitti Balkanilla erityisesti hyvin tärkeitä operaatioita. Haluaisin kiittää Hans-Gerd Pöteringiä, entistä parlamentin puhemiestä, joka on täällä tänään mukanamme. Haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on toiminut aikaisemmin puheenjohtajanamme. Hänen ansiostaan kenraali Nauman on täällä tänään vierailijana. Mitä puhetta antaisin nyt kenraalille puheenvuoron? Olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, je vous remercie de votre... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. Tämä on todellakin suuri kunnia olla täällä keskustelemassa teidän kanssanne tulevista Euroopan unionin puolustusmahdollisuuksista Naton kanssa. Minulle sanottiin, että puhuisin saksaa, joten vaihdanpa kieleeni. Olen hyvin iloinen siitä, että saan Naton sotilaskomitean entisen puheenjohtajan ominaisuudessa tänään päivää ELYSE-sopimuksen solmimisen jälkeen, yhtä päivää 50-vuotisjuhlan jälkeen, saan puhua täällä. Eurooppa yhdentymisen tehtävänähän on myös Euroopan yhteisen puolustuksen eteenpäin vieminen. Lähtökohta kutsulleni olivat kaksi kysymystä, jotka esitin kollegallenne aikaisemmalle EPn puhemiehelle herra Pöteringille, joka on täällä mukana kysyin häneltä, eikö voitaisi ajatella, vaikka tiedänkin, että Euroopan parlamentilla on vain kuulemisoikeus ja komissiollakin ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteessa vain rajoitetut toimivaltuudet. Esitin kuitenkin tällaisen kysymyksen, voisiko Euroopan parlamentti ja komis, vaatia komissiota turvallisuusstrategian 2003 eh, ja uudistetussa 2008 muodossakin vihdoinkin uudelleen työstää tätä Euroopan turvallisuusstrategiaa ja säännöllisesti Euroopan parlamentille raportoida, mitä muutoksia siihen tarvittaisiin ja mikä on strategian toteutettavuus. Minä kysyn herra Pötteringiltä myös, voisiko hän kuvitella, että parlamentti määräisi eh, tai ehdottaisi komissiolle, että kaikki ne kansat, jotka antavat panoksia yhteisiin EU-komponentteihin, sitoutuisivat sitovasti siihen, että antaisivat voimavaransa EUlle käyttöön silloin, kun EU päättää sotavoimien käyttöönotosta, jotka vaativat näiden komponenttien osallistumista. Minä toki pidin mielessäni, tai minulla oli silloin mielessäni Saksan parlamentin varauma, joka saattaa kriiseissä aiheuttaa ajan tuhlausta, joskaan yksikään Saksan liittotasavallan puolustusvoimien mukaantulo ei ole vielä kaatunut liittopäivien vastustukseen. Herra Pöttering piti ajatuksiani hyvin kiinnostavina. Eh, ja parlamentithan voivat antaa yllykkeitä ajattelulle ja Naton parlamentaarinen komitea sitä jatkuvasti tekeekin, kuten olen monesti saanut huomata. Ja niin kuin sanottu, herra Pösering piti ajatuksiani niin hyvin kiinnostavina ja sitten ehdotti teille, herra puheenjohtaja, että kutsuisitte minut tänne ja täällä minä nyt sitten olin. Kysymysteni lähtökohtana oli omasta mielestäni Euroopan puolustus, eurooppalaisen puolustuskyvyn valitettavan huono tila. Euroopan unionin jäsenvaltiot kuluttavat 200 miljardia euroa puolustukseen vuodessa ja niillä on käytössään 1,7 miljoonaa sotilasta, mikä vastaa noin 40 prosenttia USAn puolustusmäärärahoista ja vastaa noin 200, 200 000 miestä enemmän kuin USAlla tavalla on käytössä. Mutta jos puhutaan maailmanlaajuisista joukoista, niin silloin eurooppalaisilla Euroopan taso on noin 10-15 prosenttia amerikkalaisesta operationaalisesta valmiudesta eh, edellyttäen, että 27 hallitusta ja parlamenttia eh, antaa siihen luvan. Niin kauan kuin tämä tilanne pysyy yllä, Euroopan unioni on minun nähdäkseni rakenteellisesti kyvytön omin voimin suorittamaan kriisinhallintaa näinä lukuisten kriisien ja konfliktien aikana se tekee itsestään vain entistä riippuvaisemman USAsta, riippuvaisemman kuin kylmän sodan aikana konsanaan. USA toisaalta ilman muuta Euroopankin intressien mukaan katsoo kohti Aasiaa, ja sen on katsottavakin Aasiaan. Globaalina merimahtina ne voivat niin kuitenkin vain tehdä, jos heidän vastarantansa, toisin sanoen Euroopan rannikko, pysyy rauhallisena ja heidän eurooppalaiset liittolaisensa tämän saavat aikais, aikaan tämän. Eurooppa ei kuitenkaan siihen yksin kykene nyt eikä lähitulevaisuudessakaan. Tämän Libya osoitti hyvin selvästi eikä, eivätkä ranskalaiset eivätkä länsiafrikkalaiset yksin taida selvitä myöskään Malin haasteista. Tällä hetkellä Eurooppa haaskaa rahojaan kansallisiin ohjelmiin ja puolustautuu eilisen kriisejä ja eilisen sotaa vastaan siitä on liian vähän hyötyä globaaleille markkinoille ja usein kun Eurooppa ö, omasta mielestään vahvistaa puolustusteollisuuttaan, kun se itse asiassa keksii pyörän yhä uudelleen, vaikka USAssa jo seuraavat mallit tulevat uunista ulos. Mitä tässä tilanteessa täytyy tehdä? Ei, voi, ei saa käydä niin, että jatkamme vain samaan malliin tai kosmeettisesti hieman pooling and sharing, toisin sanoen voimavarojen yhdistämisen ja yhteiskäytön merkeissä, ei saa olla niiden ehdotusten sisältö, jotka paronitar Ashton syyskuussa tulee neuvostolle antamaan. Euroopan on yritettävä saada sellaisia kykyjä ja valmiuksia, jotka mahdollistavat sen, että vaarat pidetään Euroopasta kaukana. Euroopan kansat on nyt saatava työskentelemään yhdessä paljon tiiviimmin kuin aikaisemmin. Niiden on oltava valmiita luopumaan osasta omaa kansallista suvereniteettia ja niiden täytyy pystyä toteuttamaan sellaisia osatehtäviä, jotka ovat vain yhdist- taloudellisesti järkeviä. Euroopan unionin johtoiset joukko-osastot tulevat tässä kysymykseen. Tässä ajattelen enabler ja force multiplier kategorioita. Ja tämä tarkoittaisi, että nämä ö, kansat lakkaisivat pitämästä tällaisia yksikköjä ö, kansallisesti osin tai kokonaan ö, ollenkaan yllä. Eli niiden täytyisi olla valmiita suostua tällaisten komponenttien käyttöönottoon silloin, kun EU tällaista komponenttien käyttöönottoa vaatii. Koska kansallisilla parlamenteilla on omat oikeutensa, voisin kuvitella, että tällaisten EU-komponenttivoimien perustaminen pitäisi hyväksyttää kansallisissa parlamenteissa. Silti Eurooppa usein voi toimia vain silloin, jos USA tai sen muut liittolaiset ovat mukana. Siksi olisikin järkevää, että nämä komponentit rakennettaisiin jonkunlaisiksi moduuleiksi. Toisin sanoen EU antaisi käyttöön yhden moduulin, jolla olisi sama puolustusvalmius ja koulutus kuin USAn komponenteilla. Ja siinä tapauksessa, että NATOn joukot otettaisiin käyttöön, niin eh, silloin ne voisivat yhdessä näiden EU-komponenttien kanssa muodostaa niin sanotun NATO Component Forcein, hieman AVACS lentotutkajärjestelmän tai AGS maavalvontajärjestelmän mallin mukaan. Näin saataisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. EU vahvistuisi ja NATOn toimintavalmius voimistuisi tarkoitan tällä myös sitä, että tie kohti eurooppalaisia sotavoimia ei todellakaan kulje tätä utoppista Eurooppa-armeijan tietä, vaan pikemminkin bottom-up tyyliin siten, että EU-komponenttivoimia olisi ö, lukuisia. Millainen ajatus minulla tässä on? Euroopan täytyy parantaa johtamis- ja tiedustelukykyä, kuten Natonkin. Tässä voisi tulla kysymykseen EU-mail MALE, toisin sanoen Medium Altitude Long Endurance komponentti voimat, joita rahoitettaisiin yhdessä ja Ähm, pidettäisiin yhdessä yllä. Ne voisivat järkevällä tavalla täydentää NATO-AGS-komponenttivoimia. Mieluiten sellainen MALE, joka, äh, jota voitaisiin Firebirdin tavoin joko miehitetysti tai miehittämättömästi lentää. Myös keskipitkällä aikavälillä AVACn seuraajaksi voisin hyvin kuvitella EU-komponenttivoimat ja se olisi myös alku yhteiselle kehitykselle USAn kanssa. Battle Management Organization ohjuspuolustuksen alalla voisi olla toinen ajateltavissa oleva esimerkki. Joskin myös tässä, kuten kyberpuolustuksessakin, antaisin ehkä etusijan kuitenkin NATO-ratkaisulle. Enabling Forces-kategoriaan kuuluvat tietysti myös meri- ja ilmakuljetukset, kuten myös tarvittavat tankkausmahdollisuudet tässä voitaisiin alussa työskennellä voimavarojen yhdistämisellä ja yhteiskäytöllä mutta EU-komponenttivoima, eh, e joka vastaisi merikuljetuksista tai lentokuljetuksista NL Rotterdam-luokan varustuksilla ja toisessa olisi sitten noin 12 C-17 kuljetuskonetta. Tällaiset voisivat olla ihanteellisia kuljetusinstrumentteja. Ja jos sitten yhdessä USAn kanssa kenties Eurooppa vielä kehittäisi kuljetushelikopteria, joka olisi vanhentuneen CH-47 ja CH-53 seuraaja, ja tällä tavalla varustettu EU Component Force saataisiin kokon, joka voisi operoida Rotterdamin aluksista käsin, niin silloin EUlla olisi käsissään instrumentti, joka erilaisissa kriiseissä ja humanitaarisissa katastrofeissa, joita ilmastonmuutoksen takia tulee yhä useammin, saisi valtavasti toimintavalmiuksia. Siksikin minä haluan puhua merikuljetuksista painopisteenä, koska 80 prosenttia mahdollisista kriisialueista maailmalla ovat vain 110 merimailia tai vähän yli rannikoista kaukana. Yksi esimerkki tällaisesta multiplikaattorista voisi olla rajoitettu EUn ilmahyökkäyskyky. En nyt ajattele niinkään tällaista FBAta, vaan pikemminkin EU-UCAV-komponenttivoimia, joissa olisi se etu, että niissä ö, ei tarvittaisi ylilentoja eikä stagingia, joista aina täytyy neuvotella perinteisestä ilmastokalustologistiikastakin päästäisiin irti. Kriisiaikoina nopea toiminta on kaikki kaikessa ja jos pit- neuvotteluja käydään pitkään, nopea toiminta ei ole mahdollista. Tällaiset pitkät neuvottelut saattavat myös antaa vastapuolelle mahdollisuuden access denial toimintaan. Silti Euroopan toimintakyvyn tai iskukyvyn vahvistaminen ei ö, yksin ole sotilaallinen asia, sillä sellaisia konflikteja ei enää olekaan, jotka voidaan ratkaista pelkästään sotilaallisesti. EUn suuri etu NATOon verrattuna on se, että sillä on koko poliittinen keinovarasto käytössään. Ensimmäisiä askeliahan EU on jo ottanutkin esimerkiksi luomalla EUn poliisivoimat. Olisi vaikka niissä tietysti onkin, ne koostuvatkin kansallisista poliiseista. Toivottavaa olisi myös saada nopeasti sijoitettavat disaster relief komponenttivoimat, erityisesti koska CRBN kemiallisten, radiologisten, biologisten ja ydinuhkien leviäminen on tosiasia. Eurooppalaisena usein kysyn itseltäni, miksi vain USAn sotavoimilla on jo vuodesta 2001 saakka ollut kevyt sotilaspuku, joka on samanaikaisesti myös suojapuku. Tämä puku on kehitelty Saksassa, mutta silti eurooppalaisilla tällaisen CRBN-iskun kohdalla on hyvin raskas, raskaat suojavaatteet, jotka heidän on puettava päälleen. Ettekö te Euroopan parlamentti voisi tehdä vaatia, että Euroopan sotilaat saisivat vihdoinkin yhdistetyn sota, taistelu- ja suoja-asun? Aika ei anna mahdollisuutta luetella enempää esimerkkejä, mutta haluaisin esittää teille yllykkeeksi ja ajatukseksi sen, että tar- EUn kun EUn turvallisuusstrategia nyt katsotaan uudestaan, voitaisiin määritellä Euroopan intressipiirit tarkemmin ja pyytää paronitar Ashtonia luomaan EU-komponenttivoimat tai tutkia tätä mahdollisuutta. Sellaiset voimat, jotka voisivat toimia yhdessä Naton kanssa ja myös tärkeää olisi suojata yksittäisiä yks, sotilaita paremmin CRBN iskuja vastaan. Myös Euroopan puolustusyhteistyötä täytyy valmistaa ja varustaa huomista varten siten, että koordinoimme tutkimusta ja kehitystä esimerkiksi nanoteknologian, robottien ja bioteknologian alalla. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat teidän ajastanne ja toivon, että tämä pieni panokseni on antanut äh, ajatuksille aihetta ja hyvin mielelläni vastaan myös teidän kysymyksiin. <clears throat> Paljon kiitoksia, hyvä kenraali. Nämä näkökulmat äh, ovat mielenkiintoisia ehdotuksina ja myöskin ne pohjautuvat teidän pitkälliseen kokemukseenne, joten ne ovat meille erittäin arvokkaita. Monet näistä huomioista liittyvät tämän aliovaliokunnan ja tämän parlamentin tarkastelemiin ajatuksiin. Ne on käytännössä vaikeampi toteuttaa kuin niitä on pohtia. Jos sallitte, voisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy ehkäpä enemmänkin teidän kansallisuuteen ja teidän saksalaiseen näkökulmaan ja puolustukseen liittyen. Tämä on ehkä hiukan provosoiva ajatus, mutta usein nykyisin sanotaan, että Ranska ja Saksa, jotka ovat kaksi Euroopan rakentamisen moottoria ja kaksi puolustuspolitiikan moottoria eivät nykyisin aina puhu samaa kieltä, kun puhuvat eurooppalaisesta puolustuksesta. Ja tässä karikatyyrinä usein sanotaan, että ranskalaiset puolustuksen suhteen ajattelevat instituutioita ja operatiivisuutta ja saksalaiset ajattelevat puolustusteollisuutta, joka on hyvin kukoistuva teollisuuden ala. Teidän kokemuksen pohjalta, olisiko tämä näkökulma, jonka voitte jakaa, vai onko tämä jonkunlainen karikatyyri ja liian nopea ajatus, jonka ei pitäisi värittää meidän keskusteluamme? Haluaisin tässä tietää hiukan yhteisen ulko- ja puolustuspolitiikkaan liittyen teidän saksalaisesta näkökulmastanne ja myöskin kuulla vaikeuksista. Me törmäämme usein sellaisen toteamukseen, että ellei meillä ole melko edistyksellistä äm, jakamisen järjestelmää emme pääse eteenpäin. Ja heti kun puhutaan tällaista jakamisesta, kuitenkin joudumme asettamaan tämän teollisuutta koskettavan kysymyksen. Tämähän liittyy myöskin heti sosiaalisiin kysymyksiin, työllisyyskysymyksiin ja heti huomaamme, että kansalliset intressit nousevat esiin. Kuinka me pääsisimme tällaista noidankehästä yli ja kuinka voisimme käsitellä näiden kapasiteettien jakamisen kysymystä ilman, että pelästytämme jäsenmaat, jotka ajattelevat yhteiskunnallisia ja teollisia laskuja, jotka ehkä jonain päivänä tästä syntyvät. Tässä minun kysymykseni ja luonnollisesti monet kollegat varmasti haluaisivat käyttää puheenvuoroja. Ensimmäisenä edustaja Galea. Hän on EPPn koordinaattori näissä puolustuskysymyksissä. Olkaa hyvä. General Naumann, herzlich willkommen. Kiitoksia kenraali Nauman ja tervetuloa tähän alivaliokuntaan. Kiitoksia oikein paljon esityksestänne ja näkökulmistanne. Minun spontaani vaikutelmani on se, että avaatte monia ovia omilla kannoillanne ja ne ovat varmasti meille oikein tervetulleita ja te hyvin kartoititte ongelma-alueita, joita tällä hetkellä on? Tai sanotaanko niin, että me voisimme paljon enemmän, jos haluaisimme, kykenisimme enempään. Kysymyksiä esitetään aina silloin, kun jotain akuutteja tapahtumia on. Miksi Euroopan unioni, vaikka se on rakentanut niin monia struktuureja ja kuitenkin jonkinlaisia valmiuskykyjä, miksi Euroopan unioni ei sitten, kun tilanne käy vakavaksi sanan todellisessa merkityksessä, turvaudumme toisiin rakenteisiin kuin EUn rakenteisiin. Malihan on yksi ajankohtainen esimerkki tästä ja siinä minua kyllä ihmetyttää se, että ei konkreettisia ehdotuksia ole rouva Ashtonin Eh, puolelta tullut, jotka jäsenmaat sitten voisivat yhdessä kantaa. Ja Ranska on tässä nyt yksin liikkeellä siinä toivossa, että muita, muita tulisi sitten apuun. Minulla on joskus, minulla on joskus epäilys siitä ja kysyisin, oletteko samaa mieltä tästä. Minulla on nimittäin joskus vaikutelma, että me pelkäämme sitä, että luodaan eurooppalaisia ennakkotapauksia, koska kuvitellaan, että sillä voitaisiin NATOa jotenkin häiritä tai saada Natolle jotain vahinkoa aikaan. Eli miksi me emme ole näitä battle groups, näitä ö, ähm, ö, äh, äh, taistelujoukkoja vielä käyttäneet, ö, äh, tai sanotaan nyt Mali konkreettinen esimerkki, miksi me sitten saksalaisella kuljetuskalustolla voimme kyllä malilaisia kuljettaa, mutta emme missään tapauksessa ranskalaisia sotilaita tai tavaroita. Tämä on mielestäni aika, aika mm, järkyttävääkin. Ja mikä tässä mahtaa olla takana, jos kaikki käyttäytyvät tällä tavalla pitkän päälle, niin kyllä se sitten vaikuttaa jo meidän naapuruussuhteisiimmekin ja siihen luottamukseen, joka naapureillamme on meitä kohtaan. Miten me pääsemme ulos tällaisesta kummallisesta logiikasta? Merci, madame. Kiitoksia. Edustaja Nikolai. Merci, monsieur le président. Je vous remercie aussi pour votre Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin kenraalille tästä puheenvuorosta, joka oli hyvin realistinen, mutta Lissabonin sopimuksen myötähän meillä on paljon oikeudellisia välineitä, jotka ovat tässä yhteisöpolitiikassa hyvin tärkeitä. Valitettavasti kuitenkin muutamien vuosien aikana tätä on hiukan asettu kyseenalaiseksi. Me toivoisimme, että saisimme aikaan tärkeitä askeleita sotilaallisella asalla, sillä mehän emme aina tiedä, minkälainen tulevaisuus on. Meillä on nykyisin tällaisia niin kutsuja pieniä sotia, joihin Euroopan unioni on sekaantunut, puhun nyt lainausmerkissä pienistä sodista. Kun ajattelemme Euroopan unionin puolustusta, Onko tämä marginaalinen kysymys? Useiden jäsenmaiden budjettihan sitä, siihen viittaisi. Olisiko tämä mahdollisuus tukea meidän äm, ajatuksiamme voimavarojen yhdistämisestä ja yhteiskäytöstä? Merci, madame. Kiitoksia, edustaja Grunberg, ekologi, vihreiden ryhmä. Thank you for Kiitos ja kiitokset siitä, että tulitte paikalle. Haluaisin pyytää teitä kommentoimaan näitä taistelujoukkoja hieman enemmän ja aivan erityisesti EUn ja Naton taistelujoukkokonseptia. Miten ne ovat erilaisia? Onko synergioita saatu aikaiseksi tähän saakka? Ja lopuksi, oletteko sitä mieltä, että taistelujoukkoja olisi tullut käyttää Kongossa, Komassa, jossa M23 hyökkäys tehtiin, vai tulisiko niitä käyttää tänä päivänä Malissakin? Merci. Monsieur Kelam. Kiitoksia, edustaja Kelam. Thank you very much, General. Kiitos, kenraali, tästä virkistävän realistisesta lähestymistavasta tähän tilanteeseen. Pidin siitä, kun sanoitte, että me käytämme kansallisia voimavaroja, kun valmistaudumme menneisyyden konflikteihin ja että voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö se on enemmänkin kosmeettista toimintaa kuin todellista edistystä. Minulla olisi kolme kysymystä. Mikä on teidän visionne Euroopan ö, satelliittipuolustuksesta? Amerikkalaiset ovat vetäytymässä Euroopasta ja miten Eurooppa on valmistautunut mahdolliseen Venäjän toimintaan. Me tiedämme, että vuonna 2009 Venäjä teki sotilasharjoituksia ja teeskenteli laskeutuvansa Puolan tai Baltian maiden maaperälle. Eli meidän täytyy ottaa tämä realistinen muutos huomioon Venäjän sotilaallisessa doktriinissa. Ja kolmas kysymys, te puhuitte kyberpuolustuksesta. Oletteko sitä mieltä, että nämä asiat olisi parempi hoitaa Natosta? Merci, madame. Kiitoksia, edustaja Pajantor. Je vous remercie, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä kenraali Nauman Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Se perustuu erityisesti teidän kokemuksellenne, kun otetaan huomioon uusi Naton strategia ja uudelleen organisointi ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Uskoakseni meidän tulisi pohtia uudelleen turvallisuuteen liittyviä strategisia kysymyksiä. Välillä Euroopan unionia ei kuulla eikä NATOa, vaikka nämä, nämä eivät kuule toisiaan, vaikka ne toimivat samalla alalla. Kuinka me voisimme älykkään puolustuksen kautta käyttää tätä voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä? Minulla olisi kaksi kysymystä näillä samoilla linjoilla. Ensinnäkin, oletteko sitä mieltä, että valkean kirjan tekeminen Euroopan unionin puolustuskapasiteetista, joka käsittelisi Euroopan nykyistä puolustuskapasiteettia ja tulevaisuuden haasteita turvallisuuden alalla voisi parantaa jäsenmaiden välistä synergiaa puolustusorganisaatiossa ja kahdenvälisessä alueiden välisessä ja Euroopan laajuisessa turvallisuudessa. Ja me voisimme nyt pohtia, miksi Lissabonin sopimuksen jälkeenkin yhteinen ulko- ja puolustuspolitiikka on jotakin, minkä armeija, ää, Amerikan armeija osittain takaa. Kiitoksia Andrew Duff, olkaa hyvä. General, uh, good afternoon. Kenraali, hyvää iltapäivää ja suurkiitokset. Minulle ei aivan käynyt selväksi, se, mitä sanoitte siitä, että EUn sotilaallinen johtajuus eurooppalaisessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, missä sen tulisi sijaita? Natossa on selvästikin ongelmia. Se on poliittinen tyhjö, koska siellä ei ole minkäänlaista politiikkaa – EUn sisälläkin on selvästi ongelma, koska koska EUn hallintojärjestelmä on niin sirpaloitunut. Ja toimivaltuuksien siirto on niin rajallista. Ja me piiloudumme sopimusten taakse. Me voimme tietenkin korjata tämän tilanteen. Me olemme hyvin luovia ja kekseliäitä silloin, kun on kysymys uusien hallintomuotojen kokeilemisesta. Mutta olisin kiitollinen, jos voisitte hieman sanoa hieman enemmän tämänhetkisistä tämänhetkisistä vastuukysymysten puutteellisuuksista. Oletteko sitä mieltä, että jos jos EUn ulkosuhdehallinnon toimivaltuuksia laajennetaan, olisiko se ensinnäkin mahdollista ja toiseksi olisiko se riittävää täyttämään tämän porsaanreijän? Vai oletteko sitä mieltä, että vahvempi ja säännöllisempi neuvoston läsnäolo. Sehän nyt ensimmäistä kertaa kokoontuu syyskuussa pureutuakseen turvallisuus- ja puolustusulottuvuuteen. Oletteko sitä mieltä, että neuvostolla tulisi olla suurempi rooli ja säännöllisempi rooli strategian asettamisessa, mutta myöskin päätöksenteossa. Pohjois-Afrikassa saattaa käydä niin, että me joudumme hyvin monimutkaiseen, pitkäaikaiseen siviili- ja sotilaalliseen operaatioon. Ja jos näin on, silloin on äärimmäisen tärkeää, että me tiedämme tarkalleen, kuka on asioiden johdossa. Merci. Et enfin, madame. Kiitoksia. Ja lopulta edustaja Janaku, olkaa hyvä. Suurkiitokset puheenjohtaja. Hyvin suurella mielenkiinnolla kuuntelin kenraali Naumannin puheenvuoroa ja myöskin niitä huomioita, joita hän teki liittyen Naton suorituskykyyn ja eurooppalaiseen puolustukseen. Gaaler puhui tästä jo. Haluaisin tietää, onko kenraali sitä mieltä, että vähentyneet kustannukset, joita yhteistyön kautta saadaan aikaiseksi, tulisiko se, tuleeko se johtamaan nopeammin yhteiseen puolustukseen? Kuten esimerkiksi Yhdysvallat äh, aikoo valmistaa tiettyjä sotilaallisia tuotteita ja Eurooppa äh, toisia meillä voisi olla sotilaallisia tutkimusjoukkoja ja voitaisiin vähentää kustannuksia esimerkiksi niissä maissa, jotka ovat syvässä taloudellisessa kriisissä, esimerkiksi oma maani koska tilanne ei ole lainkaan hyvää niiden maiden kannalta, joilla on suuri, suuret puolustuskustannukset ja suuri puolustusteollisuus, mutta Eurooppahan on kokonaisuudessaan kriisissä meidän tulisi miettiä myöskin näiden ponnistelujen taloudellista puolta aivan yhtä tehokkaalla tavalla. Jos verrataan EUta Yhdysvaltoihin, niin me panostamme enemmän, jos tätä verrataan siihen tulokseen, jota me saamme. Suurkiitokset, herra puheenjohtaja. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Hyvä kenraali, tässä oli paljon kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaikki nämä kysymykset ovat hyvin mielenkiintoisia ja hyvin mielelläni vastaan niihin ihan yksitellen. Arvoisa puheenjohtaja, te puhuitte aluksi oman maani asenteesta ja minun täytyy sanoa, että osuitte kyllä naulan kantaan. Minäkin kuulun niihin, jotka Saksassa yhä uudelleen painottavat sitä, tietysti mahdollisuuksieni rajoissa, että edellytykset Euroopan merkittävälle panokselle Euro on se, että, euro, että saksalaisetkin ovat liittolaistensa rinnalla ja muut euro, muiden eurooppalaisten myötä. Sanoin myös yhdessä, yhdessä saksalaisessa sanomalehdessä Malin liittyen, että ei riitä, että Saksa antaa kaksi joukkojen kuljetuskonetta ja vieläpä rajoittaa sen, eh, niiden käytön afrikkalaisiin joukkoihin. Minä en ymmärrä sitä ja uskallan sanoa senkin, että tämä on asia, josta täytyy puhua yhä uudelleen te tiedätte varmasti, mitkä ovat koalitiohallituksen erityisyydet. Koalitiohallituksen täytyy tarkasti varjella tasapainoa ja kun sitten päätökset tehdään, täytyy tehdä kolme päivää ennen vaaleja, kuten Saksassa on asianlaita, niin ollaan tietysti Saksassa on varovaisia niin kuin missä tahansa muuallakin, mutta Tämä tilanne ei voi jatkua. Meidän saksalaisten täytyy tulla vahvemmin mukaan ja olen monesti kirjoittanut, kuten herra Pöttering hyvin tietää, että Saksan valmius ottaa yhteisvastuuta myös riskitilanteissa. Eurooppa ei saa kaatua siihen, että Saksa ei ota tätä vastuuta. Ja tässä suhteessa meidän kaikkien täytyy antaa oma panoksemme ja työskennellä tähän suuntaan. Ja olisin myös kiitollinen naapureilleni Euroopassa, jos he sanoisivat meille saksalaisille, että te ette voi ö, ähm, asettua äh, syrjään, vaan teidän täytyy tulla meidän rinnallamme. Te voitte ajatella malista mitä tahansa, mutta terroristi alue Sahelissa on vaara Euroopalle. Rova Merkel sanoi tämän aivan selkeästi ja jos me näemme asian näin, niin sitten meidän täytyy myös toimia sen mukaan, miten me sen asian näemme. Ei voi olla sellaista tilannetta, eikä voi olla niin, että vain koska Saksa, me saksalaiset olemme menneisyydessä käyttäneet sotilaallista voimaa väärin, että meidät on tuomittu kaikiksi ajoiksi syrjään sotilaallisesta voimankäytöstä. Me olemme liittoutuneet Euroopan äh, muiden maiden kanssa ja tätä, tällaista kantaa olen koko urani aikana äh, aina puolustanut ja siksi minulla on niin paljon ystäviä poliittisissa piireissä, jotka ovat tyytyväisiä siitä, että siirryin NATOon, menin NATOon töihin. No, Saksa on prosessissa Hyvin moni asia on jo muuttunut ja minä pyydän teitä kaikkia miettimään sitä, miten me kaikkien, miten me olemme 40 vuotta saaneet vahvistusta sille käsitykselle kaikilta eurooppalaisilta liittolaisiltammekin, että me emme saa ikinä enää käyttää Saksan sotilasvoimaa ja me olemme oppineet tämän läksyn hyvin perusteellisesti. Sitten tuli Saksan jälleenyhdistyminen ja me saimme yhtäkkiä 18 miljoonaa uutta Saks, jotta tyypillisen saksalaisella tyylillä menivät heti äärimmäisyydestä toiseen ja uskoivat, että tuettua 40 vuotta kommunistista hallintoa, että heidän täytyisi nyt olla Euroopan pasifisteja. Näiden kahden osan yhteen saattaminen ei onnistu yhden sukupolven aikana. Me olemme hämmästyttävän nopeasti päässeet eteenpäin tässä tehtävässä, jos mietitään sitä, kuinka vaikeata oli ensimmäinen saksalaisten sotilaiden osallistuminen eh, entisen Jugoslavian konfliktiin. Anteeksi, että puhun näin pitkään, mutta muistan oikein hyvin, herra puheenjohtaja, kuinka ministerini toimeksiannosta vein ensimmäisen, tai lähetin ensimmäisen saksalaisen aluksen Andrian merelle sotilastarkoituksiin. Ja en ollut vielä lähettänyt tätä alusta edes liikkeelle, kun yksi poliitikko jo syytti minua perustuslain rikkomisesta, koska lähetän saksalaisia laivoja sotatoimiin, kun minä vain toteutin ministerin määräystä. Tämä osoittaa teille, mikä oli tilanne vuonna 1991. Ja jos tänä päivänä ajattelette, että saksalaiset sotilaat taistelevat Afganistanista, eivätkä yhtään huonommin kuin meidän liittolaisemmekaan viimeisten kahden vuoden aikana meillä on ollut 52 vankia Afganistanissa ja silti Saksa on edelleen mukana velvoitteidensa täyttämisessä äh, Afganistanissa, niin tämä, kaikki tämä osoittaa, että aika lyhyessä ajassa olemme ottaneet merkittäviä askelia. Mutta toki tätä täytyy jatkaa ja siihen tarvitsemme myös teidän tukeanne. Teidän täytyy sanoa meille yhä uudestaan, että te olette meidän kanssamme samassa eurooppalaisessa veneessä ja teidän täytyy meidän kanssamme yhdessä toimia. Saksalle ei ole erityisroolia. Mitä tulee tuohon teolliseen kysymykseen, jonka esititte. Minä suosittelen kaikille viime perjantaina puolustusministeri Panetan Lontossa pitämän puheen lukemista. Hän sanoi siellä hyvin selvästi, että meidän amerikkalaisten täytyy tehdä yhteistyötä eurooppalaisten kanssa ja meidän täytyy niin tehdä, koska tulevina vuosina Yhdysvaltojen puolustusbudjettia täytyy supistaa ne uskomattomat 475 miljoonaa. Me voimme löytää yhteisiä teitä, jolloin, joissa sitten teollisetkin näkökohdat ovat mukana. Voisin antaa yhden konkreettisen esimerkin, johon viittasinkin jo alustuksessani. Meillä on maailman tehokkain ja ö, tuottavin ö, helikopteriteollisuus. Saksalaiset kopterit ovat para, parha, parempia kuin mitkään muut. Ja jos me nyt istuisimme alas ja sanoisimme, että ö, kehitämme kuljetushelikopterin, yhden kuljetushelikopterin koko Euroopalle, joka on keskiraskas. Ja me ehdotamme teille ja tarjoamme teille amerikkalaisille yhteistyötä, koska teillä ei tällä hetkellä ole rahaa sellaisen kehittämiseen. Ja sitten te ostatte myös tämän yhdessä kehitellyn kuljetushelikopterin, niin voisimme taata tämän helikopterin aseman maailmanmarkkinoilla, sen mukanaan tuomat työpaikat ja niin edespäin. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta on hyvin monia muita esimerkkejä, joissa me eurooppalaiset olemme hyviä ja joissakin tapauksissa jopa parempia kuin amerikkalaiset emme me ole parempia, jos puhutaan uudesta hävittäjästä. Meidän hävittäjämme ovat sellaisia, mistä Amerikassa juuri luovutaan. Mutta me voimme joissakin asioissa kyllä olla e, voimme olla ylpeitä omasta osaamisestamme ja se olisi meille kaikille hyvä haaste, jos me identifioisimme, missä asioissa Amerikka on heikko ja sitten sellaisissa asioissa lähtisimme kehittämään omia tuotteitamme ja tarjoamaan niitä amerikkalaisille. Mielestäni tämä on tie, jota me voisimme kulkea ja kyvyt ja mahdollisuudet meillä Euroopassa on siihen. Se, mitä me emme saa tehdä, on yhä uudelleen yrittää kehittää Euroopassa jotain sellaista, mikä on kehitelty Amerikassa jo kauan sitten. Tämä on mielestäni rahan haaskausta. Ja meidän pitäisi myös, myös meidän teollisuutemme tulisi miettiä näitä asioita. Siksi sanoinkin teille, että puhukaa nyt tälle eh, puolustusvirastolle että nyt pitäisi keskittyä sellaisiin markkinatuotteisiin, kuten nanoteknologia ja robotit, ja sitten tämä biologian ja robottien välinen harmaa alue, siellä on hyvin paljon kehittelemisen mahdollisuuksia ja sieltä voisi Euroopan rooli lähteä kasvamaan ja tietysti sillä on aina myös eh, siviiliteollisuudelle, siitä on myös paljon hyötyä. Eh, ei tämä ole mitään uutta, eihän Airbusiakaan olisi, jos Tornado-lentokoneita ei olisi kehitelty. Eh, ja kaikki nämä No, järjestelmät on ensin rakennettu taistelulentäjiä varten ja sitten siirretty sieltä siviilipuolelle. se pelko, että NATO saisi jotain vahinkoa, jos, jos Eurooppa toimii, EU toimii, niin mielestäni sitä vaaraa ei enää ole. Minulla oli tänään mahdollisuus keskustella 28 NATO-suurlähettilän kanssa ja sielläkin ehdotin tätä moduulityyppistä lähestymistapaa, jota ehdotin teillekin. Yksi EU-moduuli ja yksi NATO-moduuli kasvattaa toimintavalmiuksia, koska kaikki esteet olisi silloin raivattu. Ja tämä varmasti saisi myös hyvän vastaanoton amerikkalaisilta, jos me tällaista tekisimme. Tämä pooling and sharing, voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö, josta myös kysyttiin, tämä oikealla puolella istuva nainen puhui siitä. Se on ensimmäinen askel mutta minusta tuntuu, ja tekin sanoitte tämän moneen kertaan, minä en usko, että voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö voi olla lopullinen ratkaisu. Se on ensimmäinen askel. Ja sen jälkeen sitten täytyy pohtia, miten jatketaan eteenpäin. Tarkoittaako voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö esimerkiksi sitä, että koulutuskomponentit asetetaan yhteen, että saadaan aikaan yhteiset ilmakuljetusvoimat? Koulutetaanko niitä silloin myös yhdessä? miten näitä joukkoja tai voimia johdetaan kansallisesti vaiko yhteisesti. Tämä on vasta ensimmäinen askel ja se voi olla hyvinkin merkittävä askel, mutta tällä hetkellä siinä on senkin takia haittoja, koska meillä on erilaiset ö, puolustusvarusteet. Ö, toiset lentävät Herkulesilla, toiset Transalilla. Eli tässä on kaksi erilaista logistista järjestelmää. Jos pitää lähteä sitten ulkomaankomennukselle, niin sitten tulee kaksinkertaista ö, kulua. Eli silloin ei säästetä samalla lailla kuin jos varustelu on yhtenäistä. Synergia Euroopan ja muiden välillä, eh, jotka ovat myös vastuussa Euroopan turvallisuudesta. Totta kai synergiaetuja on ja totta kai Eurooppa voi joillakin alueilla antaa täydennys, täydentävän panoksen, mutta meidän ei pidä ymmärtää synergiaa siten, mm, tämähän tuli myös Rovat Sanokulle meidän ei siis pidä ymmärtää synergiaa sen suuntaisesti, että Eurooppa on vastuussa soft defenseistä, pehmeästä puolustuksesta ja sitten tämä kova puolustus jätetään muille. Se olisi ehkä sellainen linja, joka, josta Saksan tämänhetkinen ulkoministeri saattaisi tykätä paljonkin, mutta en usko, että sillä on tulevaisuutta. Minä Naton neuvostossa olen kokenut sen, että vain sen ääni ratkaisee tai vain sen ääni on voimakas ääni, joka on myös valmis ottamaan kaikki riskit ja kantamaan riskit yhdessä muiden kanssa. Me eurooppalaiset voisimme taloudellisella voimalla lähteä tämän maailman konflikteja ratkomaan ja myötävaikuttamaan suuresti mihin tahansa konfliktialueelle te menettekin, niin suuremmat heti käytössä olevat ö, voimat – ja ennen kaikkea rahalliset resurssit antavat aina amerikkalaiset, vaikka meillä on suurempi BKT, vaikka meillä on ennen vähemmän velkaa kuin amerikkalaisilla, mutta he lähtevät aina ottamaan riskiä ja usein joskus esimerkiksi Malissa 500 miljoonaa US-dollaria käytettiin nimenomaan niiden joukkojen kouluttamiseen, jotka nyt ranskalaisille tuottavat paljonkin päävaivaa. No, niin sitten ohjukset. Öö, meidän täytyy tietysti löytää ratkaisu ohjuksiin, joka on Eurooppaa tai ohdusten torjuntaan öö, niin oleellista ei ole se, millaisia torjuntaohjuksia asetetaan, vaan tärkeämpää on tämä, mitä nimenä nimitän battle management järjestelmäksi. Eli jos mietitään ohjuspuolustusta, niin silloin täytyy olla tietoinen siitä, että 30 minuutin aikana täytyy pystyä tunnistamaan, että jossain päin maailmaa on ohjus ammuttu, on tunnistettava, mihin se on matkalla ja sitten on siihen tarvittavat nimenomaiset ohjuspuolustusvälineet voitava ottaa käyttöön noin 15 minuutissa. Tämä ei onnistu, jos rajoitutaan vain Eurooppaan. Siksi minä näen ohjuspuolustuksessakin vain sen mahdollisuuden, että tämä Battle Management Organization olisi Naton sateenvarjon alla. Ja sitten ne, mitä puolustus, ohjuspuolustus välineitä meillä on, niin sitä me voimme koordinoida Euroopan tasolla, mutta siten, että se olisi osa tätä samaista järjestelmää. Jos ymmärsin teidät oikein, te sanoitte, että meidän täytyy myös valmistautua eh, Venäjältä tuleviin vaaroihin. Tällä hetkellä Venäjä ei sotilaallisesti kykene uhkaamaan Eurooppaa tai olemaan sille vaaraksi niin kauan kuin NATO on kuvioissa. Se riski, mitä minä Venäjän suhteen näin, on se, että Venäjä sotilaallisesta ö, alempiarvoisuudestaan käsin voisi ajatella, että, ne, että se voi käyttää ydinaseita liian pikaisesti, turvautua niihin liian nopeasti. Se on sellainen asia, joka meidän täytyy aina ja kaikissa olosuhteissa pystyä estämään. Ja sitä tärkeämpää on se, että me pidämme yllä Naton kiinteyttä ja kohesiota, jotta Venäjä saa sen selkeän tiedon ja viestin, ettei sillä ole mitään mahdollisuuksia NATOa vastaan Euroopalle mitään vaaraa aiheuttaa. Mitä tulee sitten käyntiin tai kyberpuolustukseen, mielestäni tämä on suurin vaara, joka meitä uhkaa. Me kohtaamme kyberiskuja joka päivä ja ne uhkaavat talous- ja kauppajärjestelmiämme. Yhdysvallat on laskenut, että tällaisten iskujen taloudellinen haitta eh, USAn taloudelle on satoja miljardeja vuodessa, koska kehityspotentiaalia tuhotaan näillä iskuilla. Ja jos otan vakavasti sen, mitä minulle Taivanilla, Taivanissa kerrottiin, niin Kiinan kansan tasavalta työskentelee intensiivisesti sen ö, eh, parissa, että se saisi kyberhyökkäyksillä toisen valtion kokonaan ö, puolustuskyvyttömäksi. Siellä harjoitellaan joka päivä. Ö, siellä jokin, yritetään saada jokin valtio kokonaan näiden kaikkien tietoverkkojen ulkopuolelle useammiksi päiviksi. Eli on hyvin tärkeää, että me mietimme, miten voimme suojautua kyberhyökkäyksiltä. Tämä ei pelkästään koske sotilaallisia kohteita, vaan kokonaisten valtioiden infrastruktuureja. Ja tällä alueella meidän on ensin löydettävä eurooppalaisia ratkaisuja ja sitten meidän on saatava nämä ratkaisut osaksi transatlanttista liittoa. Voin vain suositella kaikille, että te ollenkaan kuvittele, että tässä on kyse vain joidenkin tietokonefriikkien äh, leikeistä. Tämä on todellinen vaara, koska näitä voivat käyttää myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole valtiollisia toimijoita, mutta silti voivat halvaannuttaa kokonaisia valtioita. Minä tulen Karl von Clausewitzin maasta ja Clausewitz sanoi aikoinaan, että vihollinen saadaan parhaiten pois päiviltä siten, että tuhotaan vihollisen valta välineet, mahtivälineet. Tämä ehkä piti paikkansa 1800-luvulla, mutta 2000-luvulla ehkä voitaisiin parhaiten sanoa, että valtio saadaan parhaiten tuhottua sillä, että elektronisesti tuhotaan sen johtamisinstrumentit. Eli tämä voi olla tässä voitaisiin, voi olla tällaisia ennaltaehkäiseviä strategioita ja me kaikille on suuri haaste suojautua tällaisia uhkia vasten Euroopan unionin siinä, missä amerikkalaiset liittolaisemmekin. Te puhuitte valkoisesta kirjasta, enkä pidä ollenkaan huonona ideani sitä, jos valkoisessa kirjassa kerrottaisiin Euroopan kansalaisille, että me käytämme 200 miljardia puolustukseen, mutta emme saa niillä tarpeeksi vastinetta rahoille. Jos me saisimme porsanreijät tukittua ja voisimme sanoa Euroopan ihmisille, että meidän täytyy löytää teitä sille, miten käytämme verorahoja järkevämmin, älykkäämmin ja tehokkaammin. Ja jos voisimme sitä kautta yhteisille eurooppalaisille sotavoimille tasoittaa tietä, niin se olisi hyvä asia. Raha on aina sellainen argumentti, se, joka vakuuttaa kaikki ihmiset. Jos ö, raha rahanyöriä kiristetään, niin sitten ihmisten järkevyyskin automaattisesti aina kasvaa. Ehkä tällä tiellä voitaisiin saada jotakin aikaiseksi. Kansalliset perustuslait, jos ymmärsin oikein tämän kysymyksen, että näiden, onko, onko näiden ö, sotilasvoimien tehtävänä ö, suojata ö, perustus, kansallisia perustuslakeja. Ei minun mielestäni. Minun mielestäni ihmisiä ja valtion integriteettiä minun tietääkseni on olemassa vain äh, Turkkihan kuuluu Eurooppaan ja siellä armeijan tehtävänä on ö, äh, suojata perustuslakia. Ymmärsinkö te että... Äh, si on fait le parallèle avec... Jos vertaamme Euroopan unioniin, voimme pohtia sitä, miksi eurooppalaista armeijaa ei ole, jotta voisimme suojata perustuslakia, tai siis tarkoittaa Lissabonin sopimuksesta. Tämä oli minun kysymykseni. No siinä tapauksessa taisin ymmärtää väärin. Sitten tämä lack of responsibility, vastuun puute, josta puhuitte, arvoisa parlamentin jäsen. Minun mielestäni Euroopan unionin lukusuudenhallinto voi kriisin hallintoa vain tukea, jos se voi käyttää kaikkia politiikan keinovaroja ja sitä varten tarvitaan myös toimivat eurooppalaiset sotavoimat, mutta Euroopan unionin perustuslain tai perussopimuksen mukaan tämä kuuluu hallitusten toimivaltaan, se jäi hallitusten toimivallaksi. Ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikkahan antaa neuvostolle pikemminkin marginaalisen roolin. Meidän pitäisi ehkä pohtia sitä, eikö tätä asiaa voitaisi vahvistaa ja muuttaa. Voisin kuvitella, että tulevaisuudessa Euroopan unioni voi vain silloin olla maailmannäyttämöllä, todellinen toimija, täysi toimija, jos Eurooppa-neuvostolla on myös mahdollisuus toimia nopeasti ja sitten vaatia komissiota käyttämään käytössä olevia instrumentteja. Mutta tämä nyt on tällaista tulevaisuuden haihattelua. Tällä hetkellä tilanne ei ole tämä, mutta jos menisimme tuohon suuntaan, niin sitten me voisimme puhua amerikkalaisten kanssa tasavertaisesti ja pohtia sitä, pääsisimmekö kenties jonain päivänä niin pitkälle, että komission puheenjohtaja ja Amerikan presidentti, USAn presidentti, säännöllisesti pitäisivät neuvonpitoja kriisinhallinnasta. Amerikkalaiset ovat nyt kovasti Aasiaan päin kallellaan, mutta he tarvitsevat Eurooppaa yhä edelleen. Tämän haluan sanoa hyvin painokkaasti. Ja kaikesta siitä, mitä olette tähän asti kuullut. Voitte päätellä, että olen aika tavallinen sotilas, mutta yksi asia ei muutu. USA on globaali merimahti ja se voi vain silloin pysyä hengissä, jos sillä on vasta rannalla hyvä turva ja puolustus. USAn maailmanmahti, maailmanvalta rooli riippuu tästä merimahdista ja ilman eurooppalaisia se ei ole mahdollista, koska me turvaamme amerikkalaisten vastarannan. Se, että me pidämme sen vakana ja turvallisena ja sillä tavalla voimme saada heidät auttamaan meitä, kun me tarvitsemme heidän apuaan täällä ja sitä me tulemme aivan varmasti tarvitsemaan. Kyllä minä nyt ehkä vastasin jo kaikkiin kysymyksiin, eli kiitoksia. Euh, vous avez parfaitement répondu, mon général. Euh. Vastasitte erittäin hienosti, katoitte kaikki nämä kysymykset. Ehkä se, että ette enää ole virassa, antaa teille mahdollisuuden puhua suoraan, ja tämä on vapauttava asia välipä, välillä meillä on täällä puhujia, joilla on liikaa sitoumuksia. Tässä edustaja Landsbergis halusi lisätä. Meillä on vielä 7 tai 8 minuuttia aikaa ennen seuraavaa puhujaa, joten aikaa on seuraavalle kysymykselle. Landsbergis, olkaa hyvä. Michael, Michael. As NATO was built up and grew, as kun NATOa kasvatettiin euroatlanttiseksi liittoutumaksi ja mm, hiljattain mm, asiat ovat muuttuneet. USAta pidettiin pitkään hyvin vahvana pilarina Baltian maiden turvallisuuden ja vakauden kannalta – ja näyttäisi siltä, että nyt tässä on tapahtumassa siirtymä. Toisin sanoen sanotaan, että hakekaa ja rakentakaa omat pilarinne. Kuten Yhdysvallat ja Putin toimivat hieman eri tavalla, haluaisin tietää, tuleeko Eurooppa löytämään riittävät resurssit, jotta se voi toimia itse omana pilarinaan. Eli minkälaisia äh, lausekkeita, käytettävissä olevia lausekkeita meillä on, jos euroatlanttinen liittoutuma pyyhitään pois multipolaarisella globalisaatiolla. Tässä täytyy ottaa huomioon sekä demokratiat ja ne maat, jotka eivät ole demokratioita. Ja onko tällainen globalisaatio olemassa oleva vaara ja onko tämä uudenlainen eristäytymisen muoto? ja heijasteleeko se eurooppalaista kyvyttömyyttä tai tahdon puutetta työstää yhteistä turvallisuutta ja vakautta. Kiitos. Thank, thank you very much. Um... Kiitos. Angewiesen. No niin, minä vaihdan taas Saksaan. Se käy sujuvammin. Joskus voisi olla parempi puhua englantia, kun englanti on jotenkin vähän moniselitteisempää, niin sitten voin helpompi vastata. Mutta puhunpa nyt kuitenkin saksaa ja sitten... Öö, kärsin siitä, että joudun puhumaan aika tarkasti. Meidän kielemme on toki monimutkaisempi kuin ranskan kieli ehkä, mutta, mutta hyvin täsmällinen. Jos nyt ajattelette kylmän sodan aikoja, on uskomatonta ajatella, että konflikti kylmän sodan aikana olisi ratkaistu Keski-Euroopassa – kylmän sodan konflikti olisi ratkaistu Atlantilla silloin, kun USA ei olisi enää kyennyt tuomaan vahvistusta Atlantin yli Eurooppaan. Neuvostoliitto oli sitten voittanut hyökkäyksen Atlantilla. Eli silloin, kuten myös tänään, ratkaiseva elementti Euroopan turvallisuuden kannalta oli Atlantin, Atlantin valtameren kontrolli. Ja se tulee jatkossakin olemaan niin, sillä jos nyt ajattelette ilmastonmuutoksen seurauksia, niin todennäköisesti 2030 alkaen meillä on jäätön jäämeri ja sillä tulee kaup- maailman kaupalle olemaan aivan dramaattiset seuraukset, koska ne meritiet joita me käytämme tavaroiden liikuttamiseen, lyhenevät monella viikolla, mutta se, miten näitä valtavia merialueita valvotaan ja, ja kontrolloidaan, niin sitä ei ole vielä edes mietitty eikä ajateltu. Ja sekin on tehtävää, jota me eurooppalaiset yksin, niin riippuvaisia kunnosta meriteistä olemmekin, emme pysty ratkaisemaan. Tässäkin me tarvitsisimme amerikkalaisten yhteistyötä ja myös yhteistyötä Venäjän kanssa sitä paitsi, jolla on merkittävä osa rannikosta tuolla jäämeren rannikosta halussaan. Sitten on vielä yksi seikka, josta te puhuittekin. Me jaamme amerikkalaisten kanssa yhteisiä arvoja ja vakaumuksia. Me eurooppalaiset, amerikkalaiset ja kanadalaiset ja ehkä vielä australialaiset ja uusiseelantilaiset, me olemme ainoat tässä maailmassa – jotka varauksetta tunnustavat demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisen järjestelmän. Meitä on noin miljardi tulevaisuuden 7-8 miljardista ihmisestä. Vain miljardi demokratian äh, tunnustajia ja kannattajia. Me tiedämme, että kaikista heikkouksista huolimatta tähän mennessä ei parempaa järjestelmää ole keksitty. Ja tämän pitäisi olla myös yksi seikka, joka pitäisi meitä yhdessä. Ei riitä se, että vedotaan yhteisiin arvoihin. Meidän täytyy myös olla valmiita yhdessä liittomalaistemme kanssa puolustamaan ja suojelemaan näitä arvoja, jotta meitä ei pakoteta muiden arvojen alaisuuteen. Ja mielestäni tämä on oleellinen elementti kun vahvistetaan ja pidetään yllä transatlanttista yhteyttä ja huolehditaan siitä. Ja uskon myös, että kaikki historian allianssit ovat olleet kaksisuuntaisia. Jos me emme anna amerikkalaisille mitään, me emme voi odottaa, että toinen osapuoli antaa meille jotain. Kylmässä sodassa oli asianlaita näin. Kylmässä sodassa meidän panoksemme oli se, että me tarjosimme Amerikan puolustukselle etumaan. Ja tällä hetkellä tuo etumaa, etulinja tai ei enää esitä samanlaista roolia. Eli nyt meidän täytyy pitää huoli siitä, että pidämme huolta ja pidämme turvallisena Amerikan vastarannan. En puhu pelkästään Välimeren pohjoisrannasta, vaan myös Euroopan periferiasta. Meidän strateginen intressipiirimme on Euroopan intressien suojaaminen myös siten, että huolehdimme rauhasta ja vakaudesta Pohjois-Afrikassa ja me joudumme ottamaan vielä lisää askeleenkin, niin epämukavaa kuin se onkin. Me joudumme myös Lähi-idän rauhasta ja vakaudesta huolta kantamaan. Tähän mennessä on voitu sanoa, että se on amerikkalaisten asia, koska monet uskovat, että amerikkalaiset ovat riippuvaisia Lähi-idän öljystä. Se ei pidä paikkaansa. Amerikkalaiset eivät enää tuo öljyä Lähi-idästä. Eurooppalaiset kyllä. Ja vuodesta 2035 eteenpäin amerikkalaiset tulevat olemaan riippumattomia tuontiöljystä ja itse vievät öljyä. He käyttävät sellaisia menetelmiä, joita me eurooppalaiset emme vielä pysty hyväksymään. Eli tässä tulee uusi strateginen intressi tilanne, johon meidän on valmistauduttava. Jos me puhumme nyt vuonna 2013 tällaisista asioista, niin meidän täytyy nyt lähteä miettimään sitä, mitä me teemme vuonna 2020-2030, koska se, että saadaan poliittinen konsensus, että saadaan varat kaikkeen tällaiseen, kestää demokratiassa 10 tai 15-20 vuoteen. Ja siksi onkin aivan oikein, että nyt tammikuussa 2013 keskustelemme näistä teemoista. Mon général, merci beaucoup. Kiitoksia herra kenraali tästä puheenvuorostanne ja näistä hyvin valaisevista vastauksista. Tässä oli paljon ajatuksia ja neuvoja ja toivon, että niitä seurataan. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Uskon, että tämä avaa hyvin sen keskustelun, jota me tulemme käymään tämän vuoden aikana, jotta joulukuun neuvoston kokous olisi hedelmällinen ja toisi ratkaisuja – tiettyihin kysymyksiin, joita on liian kauan pidetty avoimena eurooppalaisen kollektiivisen puolustuksen ja jokaisen jäsenmaan oman tilanteen kohdalla. Tässä te viittasitte strategiseen kehitykseen ja amerikkalaisiin. Olemme keskustelleet näistä asioista jo täällä. Meillä on sellaisia olettamuksia, jotka ovat tukeneet ähm, ajatuksemme, joita me olemme äh, voineet äh, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suhteen käsitellä viime vuonna, on selvää, että nyt meidän tulee vetää johtopäätöksiä kapasiteetti- ja budjettitilanteesta ja institutionaalisesta tilanteesta. Joka tapauksessa kiittäisin teitä tästä puheenvuorosta. Toivottavasti voimme kutsua teidät uudelleen vierailemaan ehkäpä ensi vuonna hiukan optimistisemmissa merkeissä käsittelemään näitä kysymyksiä. Kiitoksia.

Hyvät kollegat, meidän esityslistamme on melko tiivis tänä iltapäivänä ja siksi ehdotan, että jatkamme suoraan. Meillä on täällä kenraali Patrick de Rousier, joka vierailee täällä ensimmäistä kertaa äh, Euroopan unionin sotilaskomitean johtajana. Hän on kenraali Sirenin seuraajana hänen edeltäjänsä hän vieraili tässä alivaliokunnassa monta kertaa. Te tiedätte, että Euroopan unionin sotilaskomitea on melko uusi elin, jota kenraali Siren johti ennen teitä. Tämä on elin, jossa 27 maan esikuntien edustajat kokoontuvat säännöllisesti, että tämä on Euroopan unionin korkein sotilallinen elin. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että kenraali de Rousier on ranskalainen kerran, niin kuten huomasitte. Lisään nyt anekdoottimaisesti, että hän on vielä Burgundista, niin tämä on lisämeriitti hänelle. Kenraali de Rousier ei täällä kuitenkaan puhu ranskalaisena kenraalina tänään. Hän puhuu Euroopan unionin sotilaskomitean johtajana. Haluan korostaa tätä siksi, että kenraali Rubi tulee puhumaan tämän jälkeen ja hän puhuu Ranskan NATO-edustajana ja puhuu äm, käynnissä olevasta sotilaista operaatiosta Malissa. Me voimme tietenkin puhua Malin operaatiosta myöskin kenraali de Rusien kanssa, sillä tässähän on myöskin Euroopan unionin ulottuvuus viime torstaina ministerineuvosto hyväksyi tämän sotilaisen operaation, joten olisi hyvä, hyödyksi keskustella myöskin tästä operaatiosta, mutta haluaisin korostaa, ettei kenraali de Rousier ole Ranskan Malin sotilasoperaation johtajana. Meillä on mahdollisuus puhua tästä myöhemmin. Halusin siis korostaa tätä asiaa, että olisi aivan selkeä kaikille, mitkä vastuualueet ovat äh, kenraali Rusielle kuuluvia. Tässä meillä on mahdollisuus myöskin puhua Euroopan unionin sotilaallisesta ulottuvuudesta meillä. On tapana puhua Atalantan menestyksestä usein, ja nyt meillä on UTM-Mali-operaatio, joka alkaa, ja saamme ehkäpä jonkin verran lisävalotusta liittyen näihin operaatioihin Jälkimmäinen on melko uusi. Ja sitten aivan oman harkintansa, harkintanne mukaisesti voitte puhua jonkin verran ehkäpä siitä, kuinka äm, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka tänä vuonna on tullut neuvoston esityslistalle ja mitä tämä tarkoittaa, minkälaisia seurauksia tästä on Euroopan unionin sotilaskomitealle, onko ollut jonkinlaisia ehdotuksia tai äm, työlinjoja, joita teillä on ehdotettu tätä neuvostoa edeltäen ja joita te olette nyt käsittelemässä. Teillä on ihan mahdollisuus puhua vapaasti ja ehkäpä tämän jälkeen minulla ja kollegoilla on joitakin kysymyksiä liittyen näihin ajankohtaisiin kysymyksiin. Minä voisin esimerkiksi tuoda taistelujoukot esiin, mutta olkaa hyvä, herra kontralli. Herra puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on ilo ja kunnia puhua tämän alivaliokunnan edessä. Haluaisin siis kiittää teitä siitä, että minulla on mahdollisuus jakaa ajatuksianne teidän kanssanne, sillä minä olen sotilaallisena vastuuhenkilönä tilanteessa, jossa minulla on hyvin tärkeä mahdollisuus näin tehdä. Ähm, pari kuukautta sitten minä ähm, minut nimitettiin Euroopan unionin sotilaskomitean johtajaksi ja myöskin sotilaalliseksi neuvonantajaksi korkealle edustajalle Catherine Ashtonille. Ja tämän vuoksi haluaisin jakaa joitakin ajatuksia tässä erittäin nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Valitsin tämän ajatuslinjan, koska haluaisin jakaa ajatukseni teidän niin En niinkään halua kuvailla Euroopan unionin sotilaskomitean roolia tai rakennetta. Kaikkihan varmasti tunnette nämä asiat erittäin hyvin. Tällä hetkellä muistut sodasta Euroopan maaperällä ovat hyvin kaukaisia. Onneksi vihollinen ei enää ole muureillamme, mutta kansainvälinen tilanne on silti tiukka, tuntematon ja uusia poliittisia, taloudellisia, strategisia ja ympäristöllisiä jännitteitä syntyy ja tämän vuoksi meidän täytyy olla tarkkaavaisia. Puheenjohtaja Van Rompuy 10. joulukuuta viime vuonna puhui tästä äh, Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisseremoniassa Oslossa. Hän sanoi, että toimintamme on tuottanut hedelmää. Rauha on itsestään selvää, eikä sota voida kuvitellakaan, mutta se ei tarkoita sitä, ettei sota olisi mahdollinen. Usein yhteiskunnissa on vaikea pitää sota mielessä, kun se on kaukana, mutta se, että riskit ovat kaukana, eivät, ei tarkoita sitä, että niitä ei ole olemassa. Nykyinen tilanne muistuttaa meitä tästä. Voimmeko me olla toimimatta, kun terroristiryhmät uhkaavat demokratiaamme tai ystävällismielisten maiden demokratiaa? Voimmeko me kärsiä merirosvien hyökkäyksistä, kun tämä vaikuttaa meidän huoltovarmuuteemme. Voimmeko hyväksyä kyberrikollisuuden sellaisena asiana, johon ei voida puuttua, kun se uhkaa turvallisuuttamme ja meidän taloudemme ja tutkimuksemme hedelmiä. Tällä hetkellä kansainvälinen tilanne on epävakaa, riskit ovat jakeutuneet ja kriisejä jat- kriisitilanteet jatkuvat. Tämä on paradoksaalinen tilanne. Me emme voi enää nähdä vihollista kuten ennen, mutta meidän täytyy olla valppaina aina pitäytyä siihen, että puolustamme omia arvojamme tässä muuttuvassa tilanteessa. Tämän vuosisadan uhat ovat monimuotoisia, ne ylittävät rajat ja ne ovat luonteeltaan vaihtelevia. Olen tämän vuoksi varma siitä, että turvallisuus vaatii ratkaisuja, jotka ylittävät jäsenmaiden ulottuvuuden. Jos haluamme puuttua konflikteihin, Euroopan unioni on tällä hetkellä ainoita tai ehkäpä ainut toimija, joka voi käyttää yhtä aikaa poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia, oikeudellisia, poliisi- ja sotilaallisia välineitä monimutkaisen kriisin ratkaisemiseksi, ja näinhän tapahtuu Sahelin alueella. YTPP on tässä tärkeä väline. Sen perustat muuratti vuonna 1999, mutta todellisuudessa vuonna 2003 eurooppalaisen puolu- turvallisuusstrategian ja ensimmäisten siviili- ja sotilasoperaatioiden myötä se todellisuudessa syntyi tällä hetkellä mediaattinen tilanne vaatii sitä, että me voi viivytellä ja tämä syventää ja muuttaa toimintakenttää. Euroopan unioni ja sen rakenteet eivät välty näitä paineilta. Kuitenkin kymmenessä vuodessa olemme saaneet paljon edistystä aikaan. Euroopan unioni on toiminut operatiivisessa kapasiteettiin ja sotilaallisiin toimiin liittyvissä hankkeissa ja olemme saaneet aikaan kouriin tuntuvaa tulosta. Mitä tulee sotilaallisiin toimiin, me olemme käynnistäneet kahdeksan operaatiota vuoden 2003 jälkeen ja me olemme EUFOR Chadin operaatiossa operaatiolla saaneet aikaan turvallisemmat olosuhteet siviileille ja me olemme parantaneet turvallisuusympäristöä huomattavasti. Se on ollut kaikista monikansallisin äh, sotilaallinen operaatio, jonka EU on Afrikassa suorittanut. Siihen osallistui 14 EUn jäsenmaata kentällä, 19 operaatioalueella ja 22 esikunnassa. EUTM Somalia on myöskin hyvä esimerkki yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aikaansaamista muutoksista kentällä. Noin 3000 sotilatta, sotilasta on koulutettu EUn toimista ja 550 joukkiota tällä hetkellä toimii Bihangan leirillä Ugandassa ja he palaavat Mogadishuun tammikuun lopussa. EU on myöskin osoittanut, että se ei pelkää riskejä riskin ottamista. Se antoi luvan Atalantan operationaaliselle komentajalle toimia myöskin mantereella, jos tarve niin vaatii. Ja täten tällä lähetettiin hyvin vahva viesti Afrikan sarveen. Siirrettiin EUTM Somalia uuteen vaiheeseen Mogadishussa. Myöskin voimme kiittää EUNAVORin Atalanta-operaatiota. Sen ansiosta Somali merirosvous on laskenut alimmalle tasolleen sitten vuonna 2008. Tänä vuonna, viime vuonna meillä oli 35 merirosvohyökkäystä ja vuonna 2011 näitä oli 176. Tätä kuvaa voitaisiin vielä täydentää puhumalla EUTM-Mali-operaatiosta. Nämä sotilaalliset operaatiot ovat minun mielestäni selkeä merkki EUn kyvystä saada aikaan muutos kriisin ratkaisussa. Samaan tapaan mitä suorituskykyyn tulee, sielläkin on otettu edistysaskeleita. Se tiivis suhde, joka on olemassa puolustusviraston, sotilaskomitean, jonka johdossa minä siis olen, ja sotilasesikunnan välillä on ansaitsee kiitosta. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki osapuolet voivat lähteä toimintaan mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa ja näin saadaan aikaan johdonmukainen visio siitä, mitä tarvitaan ja miten sitä tulee kehittää. Tällä hetkellä monet jäsenvaltiot ovat yhdistäneet voimansa ja tuodakseen voimavaransa yhteen päästäkseen tietyn kriittisen massan yläpuolelle, koska jos tämä, tässä kriittisessä massassa mennään tietyn rajan alapuolelle, nämä, eivät, nämä maat eivät voisi enää valmistautua tulevaisuuteen. Nämä maat ovat täten osoittaneet kunnianhimoa, kun taas toiset maat eivät halua luopua itsemääräämisoikeudestaan näistä, näissä asioissa. Voisin mainita esimerkiksi eurooppalaisen ilmakuljetuskomentokeskuksen, joka yhdistää saksalaisen, hollantilaisen, belgialaisen ja ranskalaisen sotilaallisen kuljetus, ja se on jo osoittanut, että se on hyvin relevantti operaatio. Lisäksi puolustusyhteistyö, jota Pohjoismaat harjoittavat, se on esimerkki yhteistyöstä, joka on aivan äärityisen, äärimmäisen mielenkiintoinen ja innovoiva, aivan erityisesti mitä tulee organisaation ja koulutukseen. Sitten merten valvonta, 15 jäsenvaltion aloite, jota puolustusvirasto tukee, se myöskin mahdollistaa sen, että voidaan hyvin arvokalla tavalla vaihtaa tietoa ja tällä katetaan suurin osa Euroopan maaperästä. Komissiolla myöskin on tärkeä rooli tässä kapasiteettiin perustuvassa ympäristössä. Kaikki jakavat samat edut ja samat arvot. Me haluamme siis kasvattaa ja varmistaa EUn toimintakyvyn silloin, kun sitä tarvitaan. Ja lopuksi muutama institutionaalinen ulottuvuus. Ulkosuhdehallinto on osoittanut huomattavaa potentiaalia turvallisuus- ja puolustusasioissa. Se yksinään koordinoi kriisin hoitoa, saattaa yhteen humanitaarisen avun, katastrofiavun, kriisinhallinnan, rauhanrakentamisen ja kehitysyhteistyön. Ja täten ulkosuhdehallinto toimii yhteisellä tavalla – mitä sotilaallisiin operaatioihin tulee, se mahdollistaa hyvin tarkan tiedonvaihon eh, EUn edustustojen, eh, edustustojen johtajien, EUn YK-edustajien ja myöskin Brysselin komission edustajien kanssa ja myöskin tämän poliittisen ja turvallisuusasioiden pysyvän komitean kanssa. Tämä painottaa sitä askelta, joka on otettu eteenpäin Eh, ulkosuhdehallinnossa ja täten se kantaa oman panoksensa kriisinhallintaan. Tällä hetkellä mielestäni tulokset ovat hyvin suuria, mutta meidän täytyy jatkaa työtämme, sillä eh, edistys on vielä liian rajattua. Tiedämme, että näinä vaikeina taloudellisena aikoina jäsenmaat leikkaavat välillä suurestikin sotilaallisia menojaan ja uhraavat tiettyjä kapasiteetteja, vaikka nämä kapasiteetit ovat hiljattain osoittautuneet kentällä tärkeiksi ja hyödyllisiksi. Huomaamme, että paradoksaalisesti Eurooppa purkaa aseistustaan hetkellä, kun muualla maailmassa varustellaan lisää. Euroopan Aseelliset menot ovat laskeneet vuoden 2001 29 prosentista maailmanlaajuisella tasolla 20 prosenttiin. Minkälainen voi olla Euroopan unionin uskottava puolustus 500 miljoonalle asukkaalle, ellei meillä ole riittäviä varoja tämän puolustuksen takaamiseksi? Tämä on rakenteellinen kysymys, mutta se heijastaa myöskin meidän kunnianhimoamme. Strateginen eristetyisyyden kausi on päättynyt Ainut ratkaisu on luoda yhä enemmän solidaarisuutta, enemmän vaihtoa ja enemmän jakoa, jotta voisimme välttää tällaiset rakenteelliset puutteet. Yhdysvallat katsovat yhä enemmän Aasian Tyynenmeren alueelle ja Lähi-Itään ja me rohkaisemme heitä siinä. Me emme halua tässä vähätellä transatlantista demokraattista perinnettä, joka on hyvin tärkeä, mutta meidän täytyy pohtia kansalaisten intressejä ja rakentaa turvallisuutta. Itse Euroopan unionin sitoumukset Afrikan sarven alueella tai Saharassa liittyvät tähän samaan dynamiikkaan. Tästä syystä meidän tulee tukea ja rohkaista kaikkia projekteja, jotka tekevät mahdolliseksi jakaa ja luoda todellista resurssien jakamista. Kyseessä on se, että me rakennamme kunnianhimoista solidaarisuutta, kasvatamme äh, kollektiivista ennakointikapasiteettia ja käymme tätä kapasiteettia uudelleen läpi. Erityisesti äh, päätöksentekorakenteet, jotka parantavat yhteistä ennakointikykyämme, ovat hyvin tärkeitä. Meidän pitäisi myöskin pystyä edistämään kapasiteetteja ja mekanismiemme käyttöä, erityisesti voimavarojen yhdistämisen ja yhteiskäytön kautta meidän täytyy korostaa koordinointia enemmän kuin integroimista. Tässä mielessä olen sitä mieltä, että maajoukkojen ryhmittäminen sekä ilma- ja merijoukkojen yhdistäminen voisi samalla tavalla kehittää tätä jakamisen käsitettä, auttaa kokemuksen jakamisessa ja samalla kunnioittaa jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta päättää, liittyvätkö ne tiettyyn operaatioon vai eivät. Tämähän on tärkeää. Tämä ei ole vain symbolista toimintaa. Nämä ryhmittymät, joita tapauskohtaisesti rakennettaisiin, tukisivat konkreettista toimeenpanoa. Ne olisivat resurssien parasta käyttöä, eikä tämä uhkaisi jäsenmaiden tärkeää itsemääräämisoikeutta. Monia projekteja on nyt kehittelyn alla ja armeijoidemme yhteen sopivuus liittyy näihin kysymyksiin erityisesti tulevien taistelualusten ja ilma-alusten käyttö, ilmatankkaus, ilmapuolustus ja operaatioiden tuki. Tässä asiassa Italia, Ranska ja Saksa ovat jo aloittaneet ähm, lääkintäjoukkojensa lähentämistä. Ja valmistelutyötä on tapahtunut. Tarkoituksena on luoda yhteisiä kenttäsairaaloita tai laboratorioita, joita voitaisiin käyttää – toimintakentällä. Näiden projektien lisäksi meidän täytyy korostaa tärkeää roolia, joka on sertifioinnilla ja harmonisoinnilla. Tätä Euroopan puolustusvirasto harjoittaa sotilaallisten ilma-alusten kohdalla. Nämä ponnistukset lisäävät armeijoiden yhteen toimimismahdollisuuksia ja tekevät mahdolliseksi luoda uusia yhteistyöprojekteja. Uskon, että on hyvin tärkeää lisätä koulutustoimia ja mutta meidän täytyy kuitenkin pitää mielessämme, että kehitys alalla aika on erittäin pitkä esimerkiksi taistelutankin kohdalla suunnittelusta viimeisen mallin purkamiseen kuluu 60 vuotta ja sotilaallisen aluksen kohdalla 75 vuotta. Meidän täytyy ennakoida siis riskejä on hyvin vaikeaa ajatella tulevaisuutta, mutta meidän tulee ennakoida mahdollisia tulevaisuudessa eteen tulevia kriisejä sen sijaan, että vain kärsisimme niistä. Meidän ei täytyy tehdä kuitenkaan vain keskittyä materiaaliseen osaan. Meidän täytyy rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä, sillä henkilöstö on se asia, joka todellakin on tärkeässä roolissa. Rekrytointi ja koulutus joka vie viisi tai kymmenen vuotta, on asia, jossa meidän täytyy ennako- toimia ennakoivasti. Ja tässä uskon, että voimme käyttää yhteistä eurooppalaista toimintatapaa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan puolustus on yhä kunnianhimomme kohde, ja minä haluan kolmen toimintavuoteni aikana Euroopan unionin sotilaskomitean johtajana täysin tukea tätä työtä. Meillä on paljon kokemusta, joka on tehnyt mahdolliseksi luoda yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja saada aikaan todellisia puolustuksen alan edistysaskeleita. Meidän operaatiomme, joita olemme vuodesta 2003 saaneet aikaan, ovat luoneet meille todellista uskottavuutta, mutta tämä uskottavuus on vielä haurasta ja meidän täytyy jatkaa samalla tiellä. Euroopan neuvoston kokouksessa joulukuussa 2013 tullaan käsittelemään näitä näkökulmia. Valtionpäämiehet tämän kuun 13. ja 14. päivä yhdessä korkean edustajan kanssa ovat tehneet tähän kokouksen liittyviä päätöksiä. Kokous on erittäin tärkeä. Sen tulee mahdollistaa meille tulevaisuudessa rakentaa yhä enemmän solidaarisuutta ja vastata moniin haasteisiin, joita Eurooppa varmasti tulee kohtamaan. Meidän täytyy olla varmat, hyvät naiset ja herrat, että olemme valmiina vastaamaan näihin haasteisiin. Halusin nyt ensimmäisen puheenvuoron aikana puhua omista näkökulmistani. Olisin voinut puhua eh, esimerkiksi vuoden 2013 tiekartasta ja suurista haasteista, joita meillä on ja joita sotilaskomitealla on, mutta uskon, että olisi Ähm, hyödyllisempää puhua näistä näkökulmista. Olen valmiina vastaamaan kysymyksiin ja kiitoksia. Merci mon général. Donc vous avez... Kiitoksia. Kiitoksia kenraali. Todellakin valitsitte aivan vapaasti esitellä oman ajattelutapanne koskien tulevia kuukausia. Uskon, että on hyvin tärkeää pitää mielessä strateginen, poliittinen ja, se, ja filosofinen puitteisto, jossa me tulemme toimimaan, jossa te tulette toimimaan sotilaskomitean johtajana. Tyssä haluaisin palata ehkä hiukan konkreettisempiin kysymyksiin, jos sallitte. Ensimmäinen asia, joka minulle tulee mieleen, on se, että tehän olette siis Euroopan unionin sotilaskomitean johtaja, ja tässä roolissa olette korkean edustajan sotilaallinen neuvonantaja. Te tässä puhutte hyvin paljon ennakoimisesta ja roolistanne sotilaskomiteassa ja tavasta, jolla Euroopan unionin täytyy myöskin vastata uhkiin ja haasteisiin turvallisuuspolitiikan alalla. Nyt jos sallitte, minulla on kysymys liittyen päivän polttavaan asiaan Maliin. Olen tässä hiukan hämmentynyt, minun on pakko se myöntää liittyen juuri tähän ennakointiin, sillä tämä asia on jotakin, mikä tuli eteemme 10. Ei ollut jotakin, mikä tuli eteen 10. päivä tammikuuta, kun islamistit hyökkäsivät. Asia on ollut käynnissä jonkin aikaa ja minusta on hyvin hämmästyttävää, että tilanne yllätti meidät. Me Euroopan unionin jäsenmaat, meistähän vain yksi pystyi vastamaan tähän yllättävään tilanteeseen. Ranska. Minua yllättää se, ettei nopeampaa yhteistä reagointia ole tapahtunut. Eikö mitään suunnittelua tai ennakointia ole tehty sen suhteen, mitä saattaisi tapahtua tai minkälaisia riskejä Malissa on? Tämä UTM-operaatiohan oli suunniteltu, se on totta, ja sitä nopeutettiin, mutta nyt jos puhutaan melko suoraan, tämähän oli jo kuukausia tekeillä. Mielestäni tällainen islamistien aiheuttama uhka Malissa on sellainen asia, joka esikunnassa olisi pitänyt olla hyvin tiedossa, ja siksi tämä yllätys minua kyllä hämmästyttää. Sitten toinen asia, jonka halusin teille esittää tämä kysymys on yleisluontoinen, mutta liittyy myöskin tähän Malin tilanteeseen. Te sanoitte, että kaikki tämä valmisteleva pitkällinen työ, jota on tehty, jota meidän on pakko tehdä, että voisimme taata sen, että eurooppalaiset armeijat voivat toimia yhteen sopivasti. Tällainen yhteen toimivuus, tämä on hieno päämäärä, mutta jos me emme käytä sitä, niin mitä hyötyä siitä on? Kaikki nämä ponnistukset, jotka ovat pitkällisiä töitä, tuottavat näin laihan tuloksen ja sitten lopulta vain yksi armeija toimii. Ei tässä tarvita minkäänlaista yhteensopivuutta, sillä armeija on yksin nyt kentällä. Tämä on logisesti melko laiha tulos. Tässä on jonkinlainen suuri ero sen välillä, minkälaisia ponnistuksia, puheita, kuinka paljon energiaa on uhrattu yhteen sopivuuteen, ennakointiin, suunnitteluun ja sitten näin laiha tulos. Tässä on suuri ero, kun ajattelemme, minkälaisia kapasiteetteja 27 jäsenmailla yhteensä olisi. Tämä nyt oli hiukan pitkällinen kysymys, mutta halusin sen teille esittää. Sitten yksi anekdootti, joka on aika paljastava, tai toivottavasti ei. Te sanotte, että te tulitte sotilaskomitean johtoon vastata tämän johtoon, mutta 10. päivä joulukuuta sotilaskomitea kokoontui ja keskusteli tästä Malin kriisistä. Nyt yksi Euroopan unionin jäsenmaahan on sodassa, eikä tämä ole enää mikään vähäpätöinen tilanne. Kuinka nyt nämä 27 jäsenmaiden esikuntien edustajaa, niistähän nyt itse asiassa tässä kokouksessa oli vain puolet läsnä, tämähän nyt ei kosketa teitä, minä tiedän sen erittäin hyvin, kuinka he olivat nähneet tämän tilanteen etukäteen? Edustaja Göller EPPstä ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia arvon kenraali. No niin, nyt. Kiitos, että tulitte tänne. Sanoitte, että se on ensimmäinen kerta ja toivon, että pistäydytte useamminkin ja tuotte eh, hyviä ja eh, uutisia ja sellaisia, jotka vievät meitä eteenpäin. Haluaisin oikeastaan jatkaa kysymystä, jonka kollega Danjean itse asiassa jo pitkästikin esitti. Minä olen todella hämmästynyt siitä, että tämä oli meille niin suuri yllätys ja neuvoston tasollahan meillä itse asiassa on jo kaksi vuotta sitten olemme jo hyväksyneet strategian, jonka mukaan tuolla äh, on jotain tehtävä siis Malissa. Eli missä määrin meidän viimeisten kahden vuoden sotilaalliset suunnitelmamme ovat nyt tässä strategiassa mukana? Tätä haluaisin ensimmäiseksi kysyä, kun me aina puhumme kattavasta lähestymistavasta, niin silloin meillä pitäisi olla siviili, sotilaallis- ja kehityspoliittisia aspekteja ynnä muita keskeisiä aspekteja mukana ja tarkastella näitä kaikkia kokonaisuutena. Missä määrin tällaista on viimeisten kahden vuoden aikana tapahtunut? Se oli ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni on seuraava. Tässä on 17. ensimmäistä neuvoston päätös englanniksi European Union Military Mission, jossa siis koulutetaan Malin sotilasvoimia. Tämä meille juuri jäätiin ja tässä luetaan jo, että itse asiassa 15.10. jo tehtiin jokin päätös ja englanniksi se meni näin, että neuvosto totesi, että tätä täytyy kiireellisesti viedä eteenpäin tätä mm, sotilaallista operaatiota. 15.10. ja 17.1. Siinäkin on kolme kuukautta välissä. Ja kysymykseni on siis se, että oliko teillä... Ö, tässä kai voidaan puhua prudent planningissa. Malissahan oli jo lokakuuhun mennessä tapahtunut paljon, niin tehtiinkö silloin tällaista prudent planning-suunnittelua siltä varalta, että jotain pitäisi tehdä ja jollei, niin mitä, ö, miksi noiden kolmen kuukauden aikana ei ryhdytty mihinkään. Malin ääriainekset varmasti saivat vettä myllyyn noiden kolmen kuukauden aikana. Tämä kuulostaa aika arveluttavaa. Minä itse asiassa kenraali Naumanille juuri kritisoin omaa hallitustani siitä, että me emme ole päässeet päätökseen sen enempää eurooppalaisesta operaatiosta, siis sotilaallis- sotilasoperaatiosta. Emmekä ole saaneet taistelujoukkojakaan mukaan suunnitelmiin, niin kysyisin, että kuinka pitkälle te olette ottaneet mukaan tai tarjonneet poliitikoille tätä Battle Group taistelujoukkojen iskuvalmiutta? Kiitos. Merci, Madame Kopa. Kiitoksia, edustaja Kopa, ja demokraattiryhmä. Very much. Uh... Kiitokset. Kiitokset tästä alustuspuheenvuorosta, jossa kerroitte teidän visiostanne Euroopan unionin puolustukselle. Nyt me olemme kuitenkin keskellä valtaisaa talouskriisiä, jolla on suuret vaikutukset puolustusteollisuuteen. Menetetään työpaikkoja, mutta myöskin paljon ongelmia sotilaspuolella. Pooling and sharing, yhteinen tutkimus tietyissä ohjelmissa. Tällä tasolla me näemme, että jäsenvaltiot ovat mieluummin mukana tässä yhteiskäytössä kuin yhdistämisessä. Oletteko sitä mieltä, että olisi realistista keskustella jonkinlaisesta puolustusteollisuuspilarista? Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy niihin eriäviin näkökulmiin, jotka, joita jäsenvaltioiden välillä on eurooppalaista puolustuksesta – No, puolustus kuuluu itsemääräämisen piiriin hyvin vahvasti ja miten te näette tämän toimivaltuuksien siirron, koska minun näkökantani on se, että sen sijaan, että tässä mentäisiin eteenpäin, niin ollaankin ottamassa ähm, takapakkia. Kiitoksia edustaja Nikolai. Aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella teitä tästä nimityksestä. Nyt on ensimmäinen kerta, kun te olette valiokunnassanne, valiokunnassamme Minulla olisi muutama kysymys, jotka liittyvät yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannustamiseen. Haluaisin hieman syventää tätä ajattelutapaa eroavaisuutta, koska nyt on aika ajatella eri tavalla. No, voin tästä kertoa hieman enemmän hetken kuluttua. Ja mitä tulee yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön, niin mitä teidän visionne tässä eurooppalaisessa puolustuksessa on? Ongelmana on aika. Puhuimme tässä Malin kriisistä. Meidän täytyisi hieman näitä menettelytapoja keventää, koska meillä ei ole aikaa odottaa päätöksiä hyvin byrokraattisessa järjestelmässä. Eli onko teillä ajatuksia siitä, miten päätöksentekoa voitaisiin hieman nopeuttaa? Ja kolmas kysymys liittyy kunnianhimoiseen solidaarisuuteen. Solidaarisuuslauseke on jo sopimuksissa. Miten tätä kunnianhimoista solidaarisuutta voitaisiin parantaa? Kronberg. Kiitoksia edustaja Kronberg. Thank you, Mr. Chairman. I think... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Te varmasti ymmärrätte, miten jäsenmaat ymmärtävät itsemääräämisoikeuden ja suvereenisuuden puolustuksen suhteen. Haluaisinkin kysyä, mikä on teidän oma käsityksenne näiden käsitteiden sisällöstä e, ja e, oletteko panne pannut merkille eroja eri jäsenmaiden määritelmissä näistä käsitteistä? No. Kiitoksia edustaja Ankurakis. Minä kuulun niihin, jotka, joka on täysin eri mieltä rajat ylittävästä puolustusyhteistyöstä. Olen, samaa mieltä, olen eri mieltä sen takia, että tällä palvellaan monikansallisten yritysten etuja pääasiallisesti ja näistä kansa tulee kärsimään. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin kertoa teille asiasta, josta olette varmastikin tietoisia liitto, Saksan liittovaltion kansleri, kun hän vastasi Afganistania koskeviin kysymyksiin, hän sanoi, että silloin kun asevoimat lähtevät liikkeelle, niin yritykset ovat aina mukana. No tämä, tätä tapahtuu, tätä on tapahtunut jo ö, vuosikausia ja kuitenkin kansainvälinen tilanne on tullut yhä vaarallisemmaksi. Tekin sanoitte, että koska amerikkalaiset nyt lähtevät äh, Aasiaan suuntaan, jos nyt oikein ymmärsin, niin meidän täytyisi mukautua tähän tilanteeseen. Sen takia, että tiettyjen maiden asema on vahvistunut. Haluaisin saada vastauksenne kahteen kysymykseen. Ensimmäinen kysymys. Naton pääsihteerin lausuma, joka liittyi Malin Ranskan toimintaan Malissa. Hän sanoi, että NATO ei lähde Maliin, koska se ei voi maailmanlaajuisesti vahtia asioita. Jos Malissa islamistien aiheuttama uhka on niin suuri, niin voiko NATO olla välinpitämätön? Eikö sitä kiinnosta se, mitä tapahtuu? Minun mielestäni näin ei voi olla. Ja tietenkin, jos vaaroja on, niin niihin täytyisi puuttua mahdollisimman sopivalla tavalla. Ei sillä tavalla, kun tähän nyt on tartuttu Malissa. Toinen kysymys, te viittasitte Somaliaan. Rehellisesti sanottuna, oletteko te tyytyväinen Somalian tilanteeseen? Oletteko sitä mieltä, että nämä asevoimien hyökkäykset sellaiset hyökkäykset, joita Afrikan sarvessa on tapahtunut, niin ovatko ne hyväksyttäviä? Somalialaisten tulisiko heidän itse ratkaista nämä ongelmansa? Valitettavasti tämän tyyppiset operaatiot ja hyökkäykset, niitä on paljon Kongossa. Me olemme läsnä, mutta sielläkin on epävakautta, sotilaallista epävakautta. No nyt me emme enää puhu tästä, koska nyt puhumme Malista. Sudanissa meillä on sotilaallista läsnäoloa EUn taholta ja sielläkin on ongelmia. Eikö teitä huolestuta se, että ajan mittaan – strategisten operaatioiden kanssa itse asiassa turvallisuustilanne on huononemaan päin monessa, päin, monessa kolkkaa maailmaa. Merci, Madame Janaku. Kiitoksia, edustaja Janaku. Merci, Monsieur le Président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kenraalia näistä täsmennyksistä ja kaikesta siitä, mitä sanoitte, minä puollan yhteistä eurooppalaista puolustusta, mutta te mainitsitte muitakin toimijoita ja järjestöjä, joilla on myöskin etuja puolustussektorilla. Eli mitä, mikä on sotilaskomitean ja avaruusviraston välinen suhde? Merci. Bonne question. Kiitoksia. Tässä oli hyviä kysymyksiä. Niin, anteeksi. Olkaa hyvä. Euh, General, j'ai pas pu... Niin, ylimalkaan en pystynyt olemaan täällä teitä kuuntelemassa, koska olin kollegan kanssa toisessa melko tärkeässä Välimeren eteläpuolen naisten ähm, kokoontumisessa. Tämäkin hän on puolustus- ja turvallisuusasioihin liittyvä kysymys. Kysymykset, joita kollegat ovat teille kuitenkin esittäneet, saavat minut kysymään sitä. Voisitteko kertoa käsityksenne siitä, miten tämänhetkinen tilanne – turvallisuus- ja puolustusasioissa liittyen Ranskan aloitteeseen Malissa, eh, joka koskee paitsi Malin integriteettiä ja sisäisiä konflikteja, vaan liittyy myös meidän oman turvallisuuteemme, joka, johon kohdistuu uhka eh, terrorismiverkoston taholta, niin Miten tässä tilanteessa, kun meillä on tällä hetkellä Algeriassa ollut terroristihyökkäys, joka hyvin, jota on kritisoitu suuresti. Ja syystäkin kritisoitu. Itsekin olen sitä kritisoinut. Ja ö, nyt tämän terroristiryhmän ö, pääpaikka on tuhottu, mutta se ei estä sitä, etteikö tällaisia voisi, tilanteita voisi tulla uudestaankin. Siellä on esimerkiksi tärkeitä öljykenttiä, jotka ovat tärkeitä maalle itselleen, mutta myös tietysti länsi maille ja siellä on sitten eurooppalaisia virkamiehiä ja niin edespäin. Eli otetaanko nämä asiat huomioon teidän yksikössänne? Näkevätkö jäsenmaat tai tutkivatko ne sitä, mitä ne tekisivät? Euroopanhan täytyy nyt yhdessä jotain tehdä, jos Libyassa tapahtuisi jotain vastaavaa. Ja vielä toinen kysymys. Voisivatko jäsenmaat ja ulkosuhdehallinto nostaa pöydälle perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotta voidaan vastata kaikkiin haasteisiin, jotka tämä tilanne nyt nostaa esiin, esimerkiksi vakituinen päämaja vai tullaanko edelleen haaskaamaan rahallisia ja eallisia resursseja. Entä sitten tällaisten operaatioiden rahoitus, kuten Malin operaation rahoitus, onko se tällä hetkellä pöydällä? Minä tulen Portugalista, joka pystyisi hyvin osallistumaan tuon kaltaiseen operaatioon, mutta meillä ei ole rahaa. Eli joko me löydämme jonkin tavan saada yhteistä rahoitusta näille, tai sitten toteamme, että voisimme osallistua ja olisi mukava osallistua, mutta meillä ei ole rahaa. me pystyisimme lähettämään EUTM neljä tai viisi ihmistä. Se on maksimi. Eli ihan viimeinen kysymys, jonka haluan vielä esittää teille. Entä sitten yhteisen ulko- ja äh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan meren, meripuolustusosuus, miten sen laita on. Täällä varmasti tarvittaisiin myös meripuolella sotilaallisia voimavaroja ja Ranska niitä jo käyttääkin, olen niin kuullut, mutta tämänhetkinen haaste Malissa – tietysti koskee myös merialueita, ja merihän on tietysti meille kaikille hyvin oleellinen. Esimerkiksi Kineanlahti, mehän tiedämme jo, että niitä huume, eteläamerikkalaiset huumekauppiaiden verkostot käyttävät niitä jo hyväkseen, ja ne ovat jo muuttaneet Guinea-Bissaun kaltaisen maan huumemaaksi ja sitä kautta kaikenlaiset rikollisverkostot ja terroristijärjestöt saavat jalan sijaa. Toisin sanoen, miten tämä poliittinen ulottuvuus, meriulottuvuus, onko se mukana teidän suunnitelmissanne? Kiitos. Euh, Kiitoksia. Ottaen huomioon aikarajoitukset, meillä on vielä noin 15 minuuttia teille aikaa, hyvä kenraali. Tässä oli varmastikin nyt paljon kysymyksiä. Ne vievät tämän ajan. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä arvasin, että tulemme puhumaan malista luonnollisesti. Se, mitä voin sanoa tähän asiaan liittyen, aivan nyt niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta ja eurooppalaisesta sotilaallisesta näkökulmasta on se, että aina me tulemme yllätetyiksi nykyisin ja tulevaisuudessakin tällä alueella. Tämä islamistien hyökkäys oli jotakin ennakoitua, mutta emme me koskaan voi välittömästi toimia. Kansainvälinen yhteisö ei koskaan pysty toimimaan välittömästi estääkseen tämän tyyppisiä tapahtumia. Mutta Sahelin alueella Euroopan unioni on ollut jo kauan aikaa läsnä ja investoinut hyvin paljon varoja tämän alueen vakauttamiseen, näiden maiden tukemiseen ja meillä on ollut hiljattaista kehitystä. Tämä kehitys on erityisesti malilaisten itsensä vastuulla ollutta kehitystä. Heidän piti sen avulla päästä uudelleen oman alueensa herroiksi. Me olemme rakentaneet tällä ajatukselle strategian ja sotilaskomitea on ollut täysin mukana jo pitkän aikaa kaikissa töissä, joita on toteutettu, jotta me voisimme muin muassa tämän Malin operaation toteuttaa ja jotta me voisimme tukea sitä, että meillä olisi erityisesti alueellista omistajuutta. Tämähän on meidän pyrkimyksemme. Me haluamme tarjota välineitä sille, että aina kyseessä oleva maa voisi ottaa omakseen operaation ja toimia. Tässä sekä maa, Mali itse että Länsi-Afrikan maat ovat olleet mukana töissä ja meitä yllätti tämä tapahtuma aivan samoin kuin kuvaitin valloitus aikoinaan yllätti kansainvälisen yhteistyön. Meillähän on ollut Naton sitoumusta kansainvälisen yhteisön ja myöskin yksittäisten maiden tai Euroopan unionin toimintaa. Ja voin kertoa, että Euroopan unionin ulkosuhdehallinto tai poliittinen ja turvallisuuskomitea ja sen edustajat ovat heti tapahtumien jälkeen järjestäneet mahdollisimman paljon kokouksia, jotta kaikki voisivat jakaa tietoja, jotta jäsenmaat, sillä jäsenmaathan näistä asioista päättävät, voisivat sitoutua sellaisen dynamiikkaan, joka on eteenpäin tähtää verrattuna aikaisempaan. Ja tällainen tilanne oli Malin operaation kohdalla. Onko tarpeen kouluttaa armeijaa? Kouluttaa joukkoja, jotka ovat jo sitoutuneet taisteluihin. Ähm, tässä Catherine Ashtonin ja jäsenmaiden vastaus oli seuraavanlainen. Tämä oli välttämätöntä. Meidän tuli luoda uudenlainen Malin armeija, Uusi Malin armeija vaati toisen tyyppistä käytöstä poliittisten toimijoiden kunnioitusta ja myöskin kentällä sellaista toimintaa, joka vastaa meidän arvojamme. Tässä UTM Mali operaatio tulee hyvin nopeasti heijastelemaan näitä ajatuksia sekä sotilaskomitea että muut edustajat ovat tarkastelleet tilannetta, jotta me voisimme saattaa operaation toimintavalmuuteen ja luoda uudenlaisen Malin armeijan. Tämä on pitkällinen sitoumus Malia kohtaan. Uskoikseni tämä heijastelee sitä, että Euroopan unionin toimielinten välillä me emme kommunikoi tarpeeksi hyvin. Tämä on yksi niistä opeista, jonka minä olen näinä kuukausina Brysselissä saanut. Hämmästyttäviä asioita tapahtuu kaikkien toimielinten sisällä, mutta sellaiset toimielimet, joiden tulisi saada tietoa, kuten te parlamentti, eivät aina tietoa saa, ja tämä on yksi päämääristä, joka minulla on. Minä haluaisin tuoda tunnetuiksi arvot, joihin me olemme sitoutuneet, ja toiminnan, jota jäsenmaat harjoittavat sotilaallisesti, olipa tämä missä tahansa tapahtuva. Euroopan unionin joukkojen toiminta on tärkeää, se on välttämätöntä, se on arvokasta, se on välttämätöntä, koska se tekee meille mahdolliseksi äh, toimia paremmin ja olla paremmin kahdenvälisesti sitoutuneita, kun me niin haluamme tehdä. Maksettava hinta on tarpeellinen, se tekee mahdolliseksi toimia. Esimerkiksi Somalian rannikolla me olemme jo monien vuosien aikana toteuttaneet operaatioita. Te tiedätte, että meillä on äh, rakennuksia, helikopterijoukkoja, suojajoukkoja, komentoja, ja erilaisia merivalvontajoukkoja ja kaikki nämä eri voimat ovat eri jäsenmaiden tarjoamia. Tämä on välttämätöntä. Meillä täytyy olla yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta meillä olisi yhteen sopivuutta. Me emme voi myöskään UTM Somalia operaatiota toteuttaa siis koulutusoperaatioita Somaliassa tai UTM Mali koulutusoperaatioita Malissa, ellei meillä ole samantyyppeistä viitteistöä. Tähän minä uskon hyvin vahvasti. Ja 10. päivä tammikuuta jälkeen me emme ole keskeyttäneet ähm, informaatiotyötä. Me olemme järjestäneet hyvin paljon kokouksia, kertoneet Malin tilanteesta ja siihen liittyvistä ongelmista, jotta myöhemmin sotilaskomitea voisi tehdä virallisia päätöksiä ja esitellä ne eri jäsenmaiden edustajille. Nyt hyvät parlamentin jäsenet, vastaan tiettyihin kysymyksiin liittyen taktisiin taistelujoukkoihin. Meillähän ei ole paljon aikaa. Taistelujoukoilla on kaksi vahvaa puolta. Ensimmäinen ja tärkein on yhteen toimivuus eri maiden välillä – on tärkeää luoda yhteentoimivuutta, kun jäsenmaat, jotka eivät ole tottuneet mm, toimimaan yhdessä, harjoittavat operaatioita. Yhteentoimivuus on tärkeää kaikilla tasoilla, poliittisella, rakenteellisella, päätöksenteolla ja myöskin esikunnan ja armeijan tasolla. Tämä liittyy koko prosessiin. Meillä täytyy olla nopean toiminnan väline ja tämä vaatii sitä, että meillä on monta jäsenmaata mukana, että meillä on parlamentaarinen päätöksenteko menetelmä ja että asioita on valmisteltu jo syvällisesti ja riittävästi. Toinen vahvuus on se, että me voimme olla sitoutuneita, sillä yhdessä mehän haluamme olla sitoutuneita. Tämä taktinen ryhmittymä on väline, jota käytetään poliittisessa puitteistossa – Euroopan unionin taktisella ryhmittymällä ei ole mitään syytä toimia, ellei Euroopan unioni yhdessä päätä ja halua toimia sotilaallisesti sitoutuneesti. Tämä tarkoittaa sitä, että se haluaa eurooppalaisissa puitteissa tällaisen operaation ryhtyä. Tässä Sahelin ja Malin kohdalla väline ei ollut sopiva, se ei ollut ähm, miesmäärältään sopiva. Meillä oli vain kaksi, se ei poliittisen puistoiston suhteen ollut sopiva. Mutta tämä ei tarkoita sitä, ettei myöhemmin toisissa tilanteissa ja toisissa puitteistoissa meillä voisi olla tämän tyyppisiä taktisia ryhmittymiä. Mutta tämä vaatii kaikki tasot poliittisen, sotilaallisen ja eri jäsenmaan mukaan suunnittelu. Tässä te viittasitte suunnittelun pitkällisyyteen, että voimme käyttää tällaisia UTM-operaatioita. Minä uskon, että kaikkien toimijoiden pitäisi tässä päästä yksimielisyyteen. Kaikilla jäsenmailla ei ole samantyyppistä tuntemusta tämän maailman kolkan suhteen, eivätkä kaikki jäsenmaat heti ole sitä mieltä, että kun sitoudumme toimintaan, sitoudumme pitkän aikavälin toimintaan. Tämähän ei ole kuin yksi väline, yksi niistä välineistä, joita Euroopan unioni voi käyttää. Me näemme sen edut, mutta näemme myöskin riskit, joita tällaiseen toimintaan sisältyy. Muutaman päivän suunnittelu on erittäin tärkeää ja hyvin suuresti tätä jouduttiin nopeuttamaan. Sitten tässä edustaja viittasi puolustusteollisuuteen. Minä uskon, että teollisuus ei ole jotakin, mitä me voimme määräillä. Me voimme tukea sitä. Me sotilasalan edustajat, me voimme tukea sitä, kun toimme yhdessä ja jaamme näkemyksen tulevaisuuteen valmistautumisesta yhdessä. Tässä on paljon edistystä vielä toteutettavana Euroopan unionin jäsenmaiden kesken jotta voisimme yhdessä paremmin valmistella tulevaisuutta ja en sano vaikuttaa, mutta ainakin olla keskustelukumppanina, uskottavampana kumppanina teollisuudelle, joka uudelleen organisoi toimintaa. Tässä meillä on erittäin vahva eri toimijoiden verkosto, jotta eri Euroopan unionin jäsenmaiden välillä voitaisiin jakaa valmiuksia. Uskon vahvasti siihen, että me voimme tukea tässä sotilaallista alaa tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti ja että voimme tehdä tämän kaikki yhdessä. Sitten voimavarojen yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön liittyen – Mielestäni tämä on välttämätöntä, tarpeellista, mutta tämä ei ole mikään ihme ratkaisu tarpeisiimme. Tämä ei ole ihme ratkaisu, sillä törmäämme heti jäsenmaiden itsemääräämisoikeuden ongelmaan ja tämän kapasiteetin käytön mahdollisuuksiin. Minä voin sanoa heti tässä esikuntapäällikkönä, että hyvin suuria päätöksiä tämän jaon suhteen joudutaan tekemään. On selvää, että on sellaisia kapasiteetteja, joita ei voida jakaa, hyökkäykselliset kapasiteetit, mutta myöskin muita kapasiteetteja, jotka ovat vaikeasti jaettavissa. Tässä meillä on esimerkkinä esimerkiksi eurooppalainen ilmakuljetuskapasiteetti. Me olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja, jotka tekisivät mahdolliseksi käyttää tämän tyyppistä jakomallia muilla aloilla. Tällaista työtä me teemme juuri äm, tämän loppuvuoden Eurooppa-neuvostossa. Uskon, että me tarvitsemme logistista tukea, telekommunikaatioviestintätukea, verkostoja, erilaisia kauko-ohjattavia ilma-aluksia – koulutusta, erityisesti IT-tuettua koulutusta. Tämä, mahdollis- tämä mahdollistaa hyvin suurten säästöjen toteuttamisen armeijan joukkojen kouluttamisessa. Erityisesti meidän tulisi rakentaa synergioita kaikkien toimijoiden välille. Itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus Euroopassa, tämä on hyvin poliittinen kysymys. Minulla on melko vähän sanottavaa sen suhteen. Me olemme keskenämme riippuvaisia. Tämän voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö osoittaa, meidän täytyy luoda yh- välillistä riippuvaisuutta. Tässä viittaan nuoriin henkilöihin, yleisössä tällaista keskinäistä riippuvuutta voimme rakentaa. Näinhän tehdään esimerkiksi Erasmus-ohjelman kautta. Tämähän ei liity sotilaalliseen toimintaan, mutta meillä on myöskin sotilaallinen Erasmus-tyyppinen ohjelma, jossa nuoria upseereja esimerkiksi ähm, lähtee vaihtoon. Ja me tulemme jatkamaan tulevaisuudessakin tämän tyyppisiä mahdollisuuksia luoda äh, yhteistä riippuvaisuutta, tällaista riippuvaisuutta, joka kuitenkin tekee mahdolliseksi eri jäsenmaille tehdä itse omat päätöksensä. Sitoumukset Euroopan rajojen ulkopuolella. Tässä viittaan kysymykseen, mutta lähden sen lopusta ja korostaisin yhtä projektia tai teemaa, jota minä tulen komiteajohtajuuskauteni aikana käsittelemään. Tämä on eurooppalainen toiminta Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Tämä liittyy solidaarisuuslausekkeeseen. Tämä ei ole yhteisen puolustuksen lauseke. Solidaarisuuslauseke on lauseke, joka terroristi hyökkäyksen tai muun vakavan tapahtuman, kuten teollisen onnettomuuden sattuessa tilanteessa, jossa yhden jäsenmaan resurssit eivät riitä, jäsenmaan on mahdollista vedota muiden jäsenmaiden apuun, mukaan lukien sotilaallinen apu. Ja tässä todellakin meidän tulee pohtia ja suunnitella, jotta me voisimme toteuttaa, en nyt tässä puhu varsinaisesta kenttätyöstä, kenttätyöhän tulee olemaan kaikkien eri jäsenmaiden toiminnan hedelmä, mutta meidän täytyy pohtia sitä, kuinka meidän organisoimme toimintaa. Jos huomenna tapahtuisi Tsernobylin onnettomuuden tyyppinen onnettomuus, kuinka me voisimme organisoida toimintamme, jotta voisimme suojella ja tutkia, hallinnoida esimerkiksi kemiallista tai ydinvaaraa. Tässä on mahdollisuuksia, jotka tekevät todennäköisesti ei sotilaallisella tasolla, mutta koordinoiden ja päätöksen tason tasolla tuntemaan paremmin toistemme kapasiteetit ja reagoimaan paremmin, jos tällainen onnettomuus tai tapahtuma sattuu. Sitten liittyen sotilaskomitean ja Euroopan puolustusviraston suhteisiin liittyvä kysymys. Tämä on tietenkin tarpeellinen, välttämätön yhteys. Kysymys ei ollut aivan tämän tyyppinen, mutta voisin käsitellä tätä asiaa. Armeijan esikunta, joka on siis se taho, jota minä edustan, käy tai komentaa joukkoja, ja sillä on käytännön kokemusta tämän seurauksena. Ja tämän vuoksi Euroopan puolustusviraston täytyy olla toimija, joka tekee mahdolliseksi tietyillä aloilla luoda suunnittelua, harjoittaa tutkimusta ja pitää yllä Euroopan teollisuuteen siteitä niissä asioissa, kun se on tarpeellista. Avaruusviraston suhteen meillä on vielä paljon työtä tehtävänämme. Suhteet avaruusviraston kanssa ovat sotilaallisesti välttämättömiä, jotta me saisimme tarvittavaa tietoa, jotta me voisimme antaa heille tarvittavaa tietoa, jotta voisimme toimia. Ellei meillä olisi avaruusvirastoa, se olisi meille katastrofi, katastrofi taloudellisesti yhteiskunnallisesti, mutta myöskin meille sotilaallisesti katastrofi. Me olemme hyvin riippuvaisia avaruusvirastosta. Meidän tulee olla yhteyksissä toimijoihin, jotka toimivat avaruusalalla. Minä uskon, että seuranta on hyvin tärkeää. Meidän tulee tietää, mikä tilanne on, välttää avaruuden sotilaallistumista, taata Euroopan pääsy avaruusalalle ja myöskin käsitellä esimerkiksi satelliittiteknologiaa. Avaruuden valvonta on siis ala, jossa uskon, että Euroopan avaruusviraston ja komission kanssa meillä on vielä työtä toteutettavana. Tässä mainittiin erilaisia aiheita, joista hyvin tärkeä on pysyvä esikunta. Öm, minä lähestyisin asiaa hiukan toisin. Mitä me tarvitsemme tai mitä meiltä puuttuu? Mitä meiltä sotilaallisesti puuttuu? Mitä Rouva Ashtonilta toi, puuttuu, jotta hän voisi paremmin tehdä työnsä, paremmin ennakoida ja paremmin seurata tilanteita? Euroopan ulkosuhdehallinnolta vaaditaan erittäin paljon dynamisuutta. Minä olen ollut tehtävässäni kolme kuukautta ja olen nähnyt hyvin monia tilanteita, kuusi kriisiä, jotka ovat vaatineet hyvin paljon yhteen toimintaa eh, Brysselissä ja muualla. Tässä vaaditaan erittäin syvällisiä tietoja, jotka tekevät mahdolliseksi tehdä päätöksiä. Mutta kun päätös on tehty, suunnittelutyö on hyvin monimutkaista, sillä meillä ei ole mitään pysyvää siviili sotilaallista suunnittelurakennetta. Meillä on jonkinlaisia alkioita tai sellaisen alku, mutta meillä ei ole varsinaista siviilisotilaallista suunnittelurakennetta, joka tekisi mahdolliseksi arvioida erilaisia mahdollisuuksia. Syyriä, jos hallinto kaatuu, mitä me teemme sen jälkeen? Aivan henkilökohtais sillä tasolla. En tiedä, onko jonkinlainen toimintamalli välttämätön, mutta me tarvitsemme suunnittelurakenteen. Tämä on jotakin, mikä on syntymässä. Euroopan ulkosuhdehallinto on ollut vasta kaksi vuotta olemassa ja uskon, että jos annamme sen toimia tällä tavoin, yhä enemmän näkökulmia syntyy ja tämä tulee eh, johtamaan siihen, että tällainen suunnittelurakenne syntyy. Nyt jos vielä voisin hiukan käyttää aikaa. De la politique de sécurité et défense commune. Jos sitten puhutaan meriturvallisuudesta ja rahoituksesta. Merenkulku Somalian äh, lahden operaatio on mahdollistanut äh, paljonkin Afrikan sarven kannalta, mutta eurooppalaisten kannalta äh, me olemme pystyneet turvaamaan nämä humanitaarisen avun käytävät. Jos jäsenvaltiot yhdessä tai kahdenvälisesti tekevät päätöksiä toimista, joilla voidaan merirajojen kunnioittaminen taata ja merialueidemme koskemattomuus taata, niin tämä olisi hyvä asia tulevaisuuden kannalta – koska kehitys maailmassa tulee johtaan siihen, no en nyt puhuisi eh, merin kulun eh, laajentumisesta, mutta kuitenkin eh, meidän tulisi toimia niin, että me voimme tällaiset mereltä tapahtuvat hyökkäykset torjua. Sitten yhteinen rahoitus. Olen toiminut täällä neljä vuotta ja olen ollut erilaisissa keskusteluissa mukana ja valitettavasti tämä aihe tulee kerta toisensa jälkeen esille ja jäsenvaltiot eivät halua ryhtyä yhteisrahoitukseen, koska heidän mielestään he menettävät autonomiansa. Ja tämä johtaa siihen, että silloin kun tehdään sitoumuksia, niin on vastahakoisuutta aivan erityisesti näin kriisin aikoina – ja täten tehdään mukautuksia. Ja tämä on väistämätöntä. En tiedä, tulisiko pyrkiä menemään pidemmälle. Minun mielestäni tietyillä osa-alueilla kyllä on aika loogista, että meidän toi, meidän voimavaramme ovat toimintakykyisiä. Ja sitten rahoitus siitä keskustellaan sitten, kun joukot ovat ryhtyneet toimimaan Euroopan unionin alaisuudessa. Eli tässä täytyy lähteä pikkuhiljaa liikkeelle. Jos me katsomme taustapeiliin 5-6 vuotta taaksepäin, niin asioissa on menty eteenpäin. Ja tässäkin minun mielestäni olemme oikealla tiellä. Kiitoksia kenraali ensimmäisenä. Ensimmäisessä puheenvuorossa tässä alivaliokunnassa te käsittelitte erittäin montaa asiaa tulevissa puheenvuoroissanne ehkäpä palaamme näihin asioihin ja edistykseen, jota on tapahtunut. Joka tapauksessa toivon, että meillä tulee olemaan säännöllistä mielipiteiden vaihtoa. Tämä on tarkoitus, te tässä puhuitte, että haluatte äm, vaihtaa tietoja ja kommunikoida liittyen kaikkeen, mitä tapahtuu eri toimielimissä ja me ainakin omalta osaltamme olisimme erittäin tyytyväisiä siihen, että voisimme teidät usein toivottaa tervetulleeksi puhumaan näistä asioista tästä työstä. Ja tässähän te joudutte nopeasti vastaamaan kollegoiden kysymyksiin, sillä valitettavasti tiedämme, että tämä on hyvien pitkän aikavälin työtä, mutta me olemme itse aina hyvin kireisiä ja meidän ähm, kansalaisimme ovat usein tilanteessa, jossa on vaikeaa ymmärtää tätä eroa eurooppalaisten rakenteiden tekemän työn ja äm, kenttäreagoinnin välillä, erityisesti näissä sotilaallisissa asioissa kriisien sattuessa, joten olisi hienoa, jos voisimme kuulla teitä usein, te voisitte tulla usein kertomaan tälle työstänne. Kiitoksia, kiitoksia puheenvuorostanne ja näistä selvennyksistä. Nous allons prendre deux minutes euh, pour l'installation. Eli parin minuutin tauko. Kenraali Rubi on tulossa tänne ja yhdessä Jenpaskun kanssa sitten johdamme tätä loppuistuntoa.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 Bien. <laughs> this is pulling and sharing. <laughs> um, this was an example of pulling and sharing, you know. Arnaud Danjean has the... Niin. Tämä oli tällaista voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Toisella on nuija ja toisella on sitten tämä mikrofoni täällä. Hyvät ystävät, minä, minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi kenraali Gilles Ruby eh, ja Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius ei päässyt paikalle, kun hänen piti maanantaina olla täällä paikalla, mutta joka tapauksessa Malin tilanne on hyvin tärkeä ja Ranskan näkökulma siihen on aivan keskeinen. Haluan muistuttaa teitä vielä siitä, että huomenna meillä on 9.30 eh, kokous ja kokous jatkuu urkosuhdehallinnon muiden eh, edustajien johdolla. Ja toivottavasti tämän päivän keskustelujen jälkeen te saatte lisää tietoa siitä, mitä on tapahtumassa. Viime viikolla keskusteltiin Strasbourgissa ja sieltä lähti solidaarisuuden yhteisvastuun viesti ranskalaisille ystävillemme. Ranskan interventio, jota Malin viranomaiset olivat pyytäneet, sai muilta yhteisvastuun ilmauksen ja solidaarisuuden ilmauksen. EUn Sahel-strategiaa ei ollut pantu toimeen täysessä, ähm, täydessä ähm, voimassaan. Se jäi yhdeksi EU-dokumentiksi, niin kuin monet EU-dokumentit usein tuppaavat jäämään. Mutta te varmaan tiedätte, että vaarana tässä on se, että vaikka Malin sotilasoperaatio on vieläkin pienempi kuin Libyan operaatio oli, me jättäisimme oikeat läksyt oppimatta tuosta operaatiosta. Meidän pitäisi nyt todellakin käyttää tilaisuus hyväksemme, vetäksemme oikeat johtopäätökset tästä operaatiosta, ei vain siksi, että Mali on osa suurempaa aluetta ja se, mitä Libyan ja Algerian vastaisella välisellä rajalla tapahtui, tuo terrori-isku osoittaa, että meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän suureen alueeseen, mutta myös liittyen siihen, tähän, meidän on todettava ja nähtävä ja ymmärrettävä, että Afrikka on meidän vastuullamme. Mitkään muut voimat kuin Euroopan voimat eivät todella sitoutuneet tähän operaatioon, eivätkä edes kaikki Euroopan voimat, eikä, eivätkä muut jaa meidän intressejämme siellä. Afrikka tulee olemaan suurien haasteiden lähde ja tämä on vasta alkua. Ja Euroopan vastuulla tulee olemaan vastata näihin haasteisiin. Ja siksi on hyvin tärkeää vetää Mali-operaatiosta oikeat johtopäätökset. Mutta pyytäisin seuraavaksi sitten puheenjohtaja Danjania eh, ottamaan mikrofonin. Kiitoksia. Minä en halua paljon lisätä tähän, mitä jo sanottiin. Kaikilla on varmasti eh, tuoreessa muistissa äskeiset Malin tapahtumat ei varmaan ole helppoa sotilashenkilölle, joka edustaa yhtä jäsenmaata, tulla tänne Euroopan parlamenttiin, koska teillähän on tietysti kaikenlaisia rajoituksia siitä, miten voitte puhua. Toisaalta paradoksaalisesti tämä on ehkä helpompaa teille tänään kuin kenraali Husierille, joka oli, puhui ennen teitä, koska tässä talossa, kuten viime viikolla Strasbourgissa nähtiin, kuitenkin ymmärretään ja enemmänkin kuin ymmärretään, tuetaan hyvin voimakkaasti Ranskan Mali-operaatiota, tietysti muutamia soraanjaa lukuun ottamatta. Tämä sotilasoperaatio äh, sitten toisaalta ikään kuin peilireaktiona saa aikaan myös paljon kritiikkiä ja itsekritiikkiä, koska me olisimme odottaneet enemmän, kun Mali on kuitenkin ollut agendalla, Euroopan strategisella agendalla, Sahel-agendalla jo pitkään. Eli meillä on hieman ikään kuin oikeus olla yllättyneitä siitä, että EU yllättyi islamistien offensiivista. Joka tapauksessa Ranska on toiminut nopeasti ja siltä pohjalta, mitä olemme tähän mennessä nähneet myös tehokkaasti. Tietysti saamme teiltä varmasti nyt lisätietoja. Paljon on kysymyksiä tulevaisuuden ja jatkon suhteen. Ja teiltä tänään tietysti odotamme eh, kertomusta siitä, mitä siellä parhaillaan tapahtuu, kuinka tyytyväisiä Ranskassa ollaan saavutettuihin tavoitteisiin, sitten yhteistoiminta Afrikan voimien, sotavoimien kanssa, kuten myös EUTM-operaation kanssa, vaikka meidän kannaltamme EUTM-operaation nopeuttaminen ei ehkä voi olla EUlle täydellisen tyytyväisyyden lähde, koska tämä operaatio oli ohjelmassa, oli suunnitelmissa jo pitkään, mutta se ei ikään kuin voi korvata sitä, mitä me olisimme kollektiivisesti ehkä odottaneet Euroopan unionilta tällaisessa tilanteessa. Jotkut maat auttoivat Ranskaa ja olisi kiinnostava kuulla myös Euroopan unionin jäsenmaiden panoksesta tässä kohtaa. Kysehän on Euroopan unionin jäsenmaiden kapasiteetin ja opera, operaatiokyvyn, iskukyvyn heterogeenisyydestä ja siitäkin on tärkeää puhua. Odotan teiltä paljon, ja, mutta tietäkää, että ö, olemme myös tietoisia tietysti siitä, että te, teillä on paljon sitoumuksia ja rajoituksia ja tietty luottamuksellisuus tässä varmasti vallitsee, mutta joka tapauksessa olemme hyvin kiitollisia siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin varapuheenjohtajalle näistä ystävällisesti sanoista. Olen kovin ilahtunut ja on suuri kunnia olla täällä tänään. Tietenkin, kuten tässä jo sanottiin, kahteen otteeseen puhun Ranskan sotilaallisena edustajana EU:ssa ja Natossa. Ja minulla on tässä sekä EUn että Naton merkit puvussa ja EU on tässä sydämen puolella. Erityisesti tulen puhumaan tietenkin siitä operaatiosta, jota me Malin asevoimien kanssa Ähm, viemme eteenpäin ja afrikkalaisten joukkojen kanssa viemme eteenpäin kentällä. Puhun siis äh, kansallisesta näkökulmasta, mutta upotettuna kansainväliseen, eurooppalaiseen ja YK on puitteissa äh, olemassa olevaan toimintaan. Tavoitteena oli vastata ennalta näkemättömään, vaikkakin ennustettavissa olleeseen hätätilanteeseen. Luin hiljattain EUn Sahelin strategian ja on aika lailla silmäänpistävää, kun siellä on kartta, jossa osoitetaan juuri niihin ongelmakohtiin, joiden kanssa me tänä päivänä painiskelemme. Ranska toimi Malin viranomaisten pyynnöstä YK hyväksynnällä. Ja 11. tammikuuta tasavallan presidentti päätti siitä, että kansallisia joukkoja lähetettäisiin paikalle, jotta Malin turvallisuustilanne ei heikkenisi entisestään. Tällä, tässä nyt näette Malin kartan koska kartan avulla ongelmien ymmärtäminen on helpompaa. Haluaisin kertoa teille geostrategisista ulottuvuuksista tässä operaatiossa. Mali on maa, joka on kaksi ja puoli kertaa äh, Ranskan kokoinen, siis äh, puolitoista miljoonaa neliökilometriä. kilometriä ja näette tässä ne kapeimmat kohdat ja siellä taisteluja tällä hetkellä käydään ja se on yhtä äh, laaja kuin, tai välimatka on yhtä pitkä kuin Bordeaux ja Strasbourg välimatka. Tässä on kysymys 1800 kilometristä etelästä pohjoiseen ja Damako sijaitsee 4500 kilometrin päässä Brysselistä. Malilla ei ole rannikkoa, se on sisämaahan sijoittuva maa. Sillä on yhteiset rajat seitsemän maan kanssa, näette ne tässä kartalla. Täytyy myöskin muistaa eräs hyvin tärkeä yksityiskohta sotilaallisen toiminnan kannalta. Siis eh, siellä on kuivakausi ja sitten on sadekausi. On ah, kausia, jolloin me emme voi sotilaallista toimintaa siellä harjoittaa lainkaan. Ja voitte kuvitella, minkälaista on siirtää joukkoja 4500 kilometrin päästä. Nyt puhutaan noin 2200 sotilaasta kentällä. Voitte kuvitella sen logistiikan, siis tässä puhutaan sadoista tuhansista tonneista polttoainetta, elintarvikkeita ja niin edelleen. Me taistelemme hyvin päättäväisiä terroristijoukkoja vastaan, joukkoja, jotka ovat tottuneet toimimaan tällä alueella. Tämä koostuu kolmesta ryhmästä. Ensinnäkin äh, islamistisen Magrebin alkaida, Mujau, joka on Länsi-Afrikan yhtenäisyyttä edistävä ryhmä, ja Al-Sadin, joka on islamistinen ryhmä. Äh, en puhu yksityiskohtaisesti näistä ryhmistä, mutta nämä joukot siellä meidän edessämme on ja ne ovat toimineet siellä jo vuosikausia. Serbal on Ranskan operaation nimi. No, voitte mietiskellä, mitä se tarkoittaa, ja sillä on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin lopettaa terroristiryhmien hyökkäykset. He tulivat pohjoisesta ja menivät Damakon suuntaan itään ja länteen. Me haluamme saada aikaiseksi pysyvän Malin alueellisen koskemattomuuden ja haluamme pitää tästä kiinni ja haluaisimme mahdollistaa kansainväliset päätökset, mitä tulee afrikkalaisten joukkojen käyttöönottoon ja myöskin eurooppalaisen operaation käynnistämiseen. Meidän kansalliset asevoimamme ovat saaneet kontolle neljä, operaatio, kolme, neljä tehtävää. Ensinnäkin täytyy auttaa Malin armeijaa pysäyttämään terroristijoukkojen eteneminen ilmaiskuilla ja, ja maapuolustuksella. Toiseksi tulisi pystyä iskemään terroristien tukikohtiin, jotta hyökkäyksiä ei käynnistetä uudelleen. Kolmanneksi tulisi kiihdyttää Afrikan, afrikkalaisten joukkojen toimintaa ja neljänneksi tulisi tukea Malin vakautta ja sen instituutioiden vakautta ja samaan aikaan turvata omien kansalaistamme turv- turvallisuus. Malin ja Ranskan joukot ovat onnistuneet pysäyttämään terroristien etenemisen itä, idässä Tuensan ö, kaupunki se löytyy tuolta kapean alueen itäpuolelta. Se on mallilaisten joukkojen hallinnassa lännessä. Me keskitymme Diabaliin ja Naraan, eli hieman etelään tästä Mauritanian ja Malin muodostaman kolmion. kolmion. Humanitaarinen tilanne alueella heikkenee hyvin nopeasti. Siviilit liikkuvat paikasta toiseen ja he joutuvat kulkemaan näiden riskialueiden läpi. Heitä liikkuu suurin joukoin, joukoin Nigerin suuntaan, Burkina Fasoon, Nigeriaan ja YK on UNHCRn mukaan sehän vastaa näistä asioista, siis maan sisäisten pakolaisten tilanteen seuraamista. Tällä hetkellä näitä on 130 000, valtava määrä. Ja 143 000 pakolaista Mauritaniassa, Mauritaniassa Burkina Fasossa, Nigerissä ja Nigeriassa. Mitä terroristijoukkoihin tulee, jos nyt otetaan Malin ja Ranskan asevoimien toiminta, me yritämme ottaa Malin asevoimat tähän toimintaan mahdollisimman tiivistä mukaan. Terroristit ovat tarkistaneet asemiaan ja ne ovat asettautuneet tämän äh, kontaktialueen taakse. Tombuktun, Gaun kaupungeissa ne ovat tässä Nigerjoen molemmilla puolilla. Sehän yhdistää etelän, pohjoisen ja Kidalin kaupungin, joka on paljon pohjoisemmassa, lähempänä Algeriaa. Ja sitten tämä raja-alue Mauritanian ja Malin rajamailla. La lamismaa ollaan otetta, ottamassa käyttöön. En nyt tiedä, täytyykö tässä mennä, mennä yksityiskohtiin. Olen valmis sen tekemään, jos kysymysten kautta haluatte tätä. Kymmenen afrikkalaista maata kuuluu tähän joukkioon tällä hetkellä. He toimivat Bamakossa kiihdytetyllä aikataululla suhteessa siihen, mitä suunniteltiin. Ja se tekee yhteistyötä niin kauan kuin tarvitaan Malin asevoimien kanssa, jotta saadaan sellaiset olosuhteet, joissa voidaan käynnistää poliittinen prosessi tässä maassa. Ja tämä on se lopputavoite. Siis me haluaisimme pystyä järjestämään vaalit, jotta saataisiin legitiimi hallitus aikaiseksi. Ja tietenkin kaikessa tässä täytyy kunnioittaa YK päätöslauselmia viimeisimpänä 2025. Afrikkalaiset maat, jotka toimivat afrikkalaisissa joukoissa Nigeria, Burkina Faso, Togo, mutta myöskin joukkoihin tulee liittymään Niger, Benin, Ghana, Guinea, Norsulurannikko ja Chad. Varustelutasos, tämä on hyvin hankala kysymys toimintaolosuhteet ovat toimintamme keskiössä tällä hetkellä, jotta afrikkalaiset joukot mahdollisimman nopeasti olisivat operationaalisia 29. tammikuuta Addis Abebassa, siis Afrikan unionin keskiössä, järjestetään lahjoittajakonferenssi, jotta saadaan saadaan määrärahoja afrikkalaisten joukkojen varustamiseen ja toivon mukaan tässäkin lahjoittajakonferenssissa järjestettäisiin toinen kokous, jossa puhuttaisiin Malin asevoimien rahoittamisesta. Kun me odotamme afrikkalaisten joukkojen toimintaan astumista, niin ranskalaisten asevoimien tarkoituksena on palauttaa tilanne tilanteeseen ennen terroristihyökkäyksiä ja ranskalaiset asevoimat tulevat pysymään kentällä niin pitkään kuin se on tarpeellista, jotta saadaan Malin alueellinen koskemattomuus pysyvällä tavalla aikaiseksi ja voimaan. Ja kuten alussakin sanoin, tarkoituksena on saada aikaan tilanne, jossa kansainväliset päätökset voidaan saattaa voimaan. Toisin sanoen saadaan afrikkalaiset joukot ja eurooppalaiset, eurooppalaisten joukkojen kouluttamat Malin joukot toimintaan. tämä koulutusoperaatio Malissa, sen johtaja, komentaja hän äh, on ollut kartoittamassa koulutustarpeita. Hän palaa tältä matkalta tänä iltana ja jo huomenna hän tulee tekemään hyvin tarkan arvion tilanteesta ja tarpeista. Eli tässä vaiheessa en nyt ajatellut mennä tämän pidemmälle yksityiskohtien suhteen, mutta tietenkin olen valmis äh, vastaamaan oikein mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Minä käytän nyt puheenjohtajan asemaa hyväkseni ja esitän eh, hyvin tosiasiapohjaisen kysymyksen. Onko teillä täsmällistä arviointia eh, joukkojen islamistien määrästä ja heidän aseistuksestaan, jotka teillä on siis vastassanne näitä arvioitahan on esiintynyt aika paljon ja tässä alivaliokunnassa me olemme usein puhuneet noista terroristiryhmistä ja vaikuttaa siltä, että miesmäärä ja ehkä varustelukin on paljon eh, suurempi kuin alun perin on luultu. Toinen kysymys on ehkä hiukan poliittisempi. Te puhuittekin siitä, että Tämä onkin ehkä suurin kysymysmerkki. Kaikki CDU, Euroopan unioni, YK, kaikki suunnittelivat ja ö, ennakoivat sotilasoperaatiota 2013 jälkipuoliskolla, jotta saataisiin Malin yhtenäisyys ö, turvattua. No islamilaisten hyökkäys sitten muutti tämän aikaka- aikataulun ja is- islamistihyökkäys saatiin pysäytettyä, mutta miten saadaan takaisin nämä kuusi kuukautta, jos näin haluaa sanoa, operationaalisella tasolla. Tämä on tietysti aika herkkä ja arkaluontainen kysymys, mutta tämä on minulle ehkä suurin kysymysmerkki tai ainoa suuri kysymysmerkki liittyen tämänhetkiseen tilanteeseen. Jan Pasku, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia. Uskon, että kaikissa operaatioissa, kaikissa tämän tyyppisissä operaatioissa on ainakin luonnos siitä, kuinka tilanteesta päästään ulos, kuinka tämä tilanne päättyy. Ja tässä uskoakseni meillä on sotilaallisia poliittisia päämääriä, jotka tulee täyttää uuden malin. Armeijan täytyy olla sotilaallisesti toimiva ja poliittisen valvonnan alla, sillä muutoin meillä on tällainen villi ase käsissämme, jota mikään valtio ei kontrolloi. Tämähän vie meidät takaisin ruutuun yksi. Sitten tämä toinen asia liittyy poliittiseen prosessiin. Ei riitä, että instituutioita vahvistetaan. Jonkin tyyppistä valtion rakentamista täytyy suorittaa. Tässä uskon, että tarvitsette valvontaa, ei vain sotilaallista valvontaa. Tämähän on alue, jota on vaikea valvoa. Joten tarvitse sotilaallista, mutta myöskin poliittista valvontaa sen suhteen, mitä maassa tapahtuu. Ja uskon, että tämän lisäksi ennen operaation loppua meidän täytyy pohtia sitä, kuinka strategisia päämääriä ja keskuksia puolustetaan. Minä mietin, voisiko Euroopan unionin koulutusoperaatio mennä vielä pidemmälle Malin armeijan koulutuksen lisäksi tarjota jotakin, mikä voisi auttaa maata tässä asiassa, vai oletteko te sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi astua kehään ja ottaa tällainen asia hoidettavakseen? Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensin EPPn edustaja, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Haluan kiittää sydämellisesti teitä puheesta Te olette Ranskan edustaja ja Ranska on kaikkien intressissä kantanut oman vastuunsa, vaikka, kaikki, vaikka tämä toimeksianto ei tullutkaan muilta jäsenmailta. Ja minä toivon, että oma hallitukseni tulevina päivinä se äh, muuttaa kantaansa selkeästi, antaa enemmän solidaarisuutta ja enemmän tukea. Ja kaiken kaikkiaan ei EU, että EU ei antaisi pelkästään verbaalista tukea, vaan muutakin tukea. Että toivon, että mahdollisimman monet jäsenvaltiot mahdollisuuksien rajoissa huolehtisivat siitä, että Ranska ei jäisi yksin Malissa. Ensimmäinen kysymys, kuinka kauan te arvioitte, että voitte tuolla lailla yksin siellä kestää? Jos nyt maa on yli kaksi ja puoli kertaa Ranskan kokoinen, niin välimatkat ovat suunnattomia ja tämä on varmasti ihan oikeutettu kysymys. Ja selkeä vastaus tuohonhan voisi myös olla jokin toimenpide, jolla voitaisiin saada lisäpainetta muille jäsenmaille. Vielä kysymys liittyen siihen, mitä kollega Pasku sanoi. Ketkä sitten ovat Malin sotavoimissa ja Malin hallituksessa teidän keskustelukumppaneita? Ne ovatko ne, ne jotka ovat tehneet tämän sotilasvallan kaappauksen vai joku muu? Koska tämähän on hieman herkkä kysymys nyt sitten Malissa, kuka siellä on legitiimi sotilaallinen keskustelukumppani oikeastaan. Ja kolmas kysymys, onko teillä jo kokemuksia siitä, miten Ranskan läsnäolo koetaan kansalaisten väestön keskuudessa Malissa? Kannattavatko he Ranskan läsnäoloa? Miten malilaiset siis suhtautuvat teihin? Ja sitten vielä kysyn, Oletteko, onko teillä kenties vangeilta tai vangeista tai muista kokemusta siitä, mikä on näiden kapinallisten rahoitusrakenne, mistä he saavat rahansa ja mihin meidän täytyisi sitten välittömästi toisin keinoin puuttua asioihin mallin ulkopuolella, jotta kenties saadaan katkaistua tuo rahoitusvirta, mutta toki myös sotilaallinen jat, jatkuvuus. Kiitoksia. Sitten äh, sosiaalidemokraattinen ryhmä. General, merci pour votre... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kenraali tästä puheenvuorostanne. Minä jatkaisin äh, kollega Paskun kysymyksen linjoilla. Suuri haaste on löytää kestävä ratkaisu, rauhanomainen ratkaisu Malissa. Kuten kollegat jo sanoivat, tämä on valtava maa, joten haaste on myöskin valtava. Onko Ranskalla tarkoitus jäädä maliin näiden sotilastoimien konfliktin ratkeamisen jälkeen? Kuinka voimme taata sen, että Malista ei tule terrorismin pesäke? Tämähän on nykyisin todellakin suuri haaste. Sotilaalliset toimet, saadaanko ne päätöksen jonakin päivänä ja mitä sen jälkeen tehdään? Madame Nicole. Kiitoksia. Ruben Nikolajov. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen niitä henkilöitä, jotka ovat sitä mieltä, ettei Mali ole vain Ranskan ongelma. Tämä on yhteinen ongelma. Minulla on konkreettisia kysymyksiä, jotka liittyvät Pohjois-Malin tilanteeseen. Me tiedämme, että siellä on jatkuvasti ongelmia Tuareg-heimojen kanssa. He kapinoivat vuodesta 2006 asti, ovat kapinoineet ja tämä tilanne paheni sen jälkeen, kun Gaddafin hallinto kaatui. Kaikkihan tietävät, että Libyan armeijaa kouluttivat Sahelista tulleet henkilöt. Onko tämä suunnitelmallista? Tämä jollakin tavalla liittyy koko tilanteeseen, aivan kuten Irakissa, kun Saddam Hussein alkoi sekaantua terroristien, to- terroristien toimintaan. Sotilaallisiin välineisiin liittyen niihin, joita terroristeilla on käytössään ja terroristiryhmillä käytössään, tämähän on tärkeää. Libya ei ole vielä vakaa alue, ei kontrolloida kovinkaan hyvin sotilaallisen tilanteen osalta. Toinen kysymykseni liittyy tukeeseen, jota te toivotte Afrikan unionilta ja erityisesti alueen maalta. Senegal on hyvin varustautunut siihen, että se voisi olla tuki kohtana Malin tuessa myöskin Mauritania ja olisi hyvässä tilanteessa se voisi tukea Ranskaa tässä operaatiossa. Kiitoksia, Roni. Monsieur Président, merci beaucoup, général. Herra puheenjohtaja, kiitokset myöskin kenraalille siitä, että tulitte valiokuntaamme ja piditte niin kattavan puheenvuoron. Kollegat ovat jo tässä esittäneet hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä liittyen lyhyen aikavälin, keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin tulevaisuuteen, mutta minulla on vielä kysymyksiä tästä hetkestä ja menneisyydestä. Haluaisin myöskin sanoa, että viimeisimmässä täysistunnossa Strasbourgissa ryhmäni nimissä ja maani nimissä, siis Belgian nimissä, tukeamme tälle Ranskan aloitteelle – koska oli aivan oikein, että se otti tässä johtoaseman. Äh, minua hämmästyttää se, että äh, kun nyt käytettiin niin paljon aikaa ennen kuin lähdettiin liikkeelle, niin unohdetaan, että jo kuukausien ajan Malin hallitus kieltäytyi ulkomaiden tulon tulosta. No näin he ainakin sanoivat. Ja oliko mitään muita vaihtoehtoja? No, ehkä tänä päivänä voidaan näin sanoa, mutta tätä ei tulisi kuitenkaan unohtaa. No ehkä voidaan sitten sanoa, että tällä ei ole mitään merkitystä, oli parempi lähteä kentälle, mutta mitä merkitystä tällä on tulevaisuudessa vastaavissa tilanteissa? Sitten toinen kysymys, johon ehkä tässä jo edellinen puhuja äh, vastasi, mutta pyydän sitä anteeksi, jos näin on. Äh, se, että NATO on asiasta täysin hiljaa. Miten tämä on selitettävissä? No esitin tämän kysymyksen. Tästä on ilmeisesti jo puhuttu tänään. Siis mikä on tilanne? Ja olen lukenut tietyistä sanomalehdistä, että amerikkalaiset hyvin pitkään niiden oli pakko kouluttaa Malin asevoimia ja modernisoida asevoimia. Tähän upposi satoja miljoonia ja sitten kuitenkin siirryttiin rajan toiselle puolelle. Haluaisin tietää, onko tämä totta ja jos tämä on totta, niin mitä sitten voidaan tehdä, jotta tämä sama ei toistu? Ja sitten lopuksi, kun kuulen sanottavan, enkä epäile tätä, mehän tiedämme, missä nämä eri ryhmittymät oleilevat nämä uhkaavat vaaralliset ryhmät. Herää kysymys siitä, onko suunnitteilla minkäänlaista terrorin vastaista ennaltaehkäisevää sotaa. Sanottaisin, että tuolla autiomaassa on vaarallinen ryhmä, eli se tulisi eliminoida. Voidaanko tällaista suunnitella vai tulisiko lähestymistavan olla toinen? ja mitä me teemme näiden ryhmittymien määrän kasvulle. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka meidän täytyisi pitää mielessämme silloin, kun me petaamme tulevaisuutta. Ranskan presidenttissä on sanonut, että operaatio kestää niin kauan kuin tarve vaatii. Me olemme nähneet aikaisemmissa aikaisemmissa tapauksissa, kuinka nopeasti vapaus, vapaus, vapautusjoukoista tuleekin yhtäkkiä miehitysjoukot. Ja tämäkin tulisi pitää mielessä. Kiitos. Madame Lunacek. Sitten Rova Lunacek, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia kenraali siitä, että tulitte tänne puhumaan. Minä en pidä itseäni sotilasoperaatioiden suurena erikoisasiantuntijana, joten en mene sille alueelle, vaikka olenkin hyvin kiinnostunut tästä, tunnen Malia oikein hyvin ja olen ö, ollut siellä paljon, tiedän kyllä kylältä, mitä siellä tapahtuu. Ja minua huolestuttaa myös ihmisoikeusalivaliokunnan jäsenenä. Minä olen huolestunut Pohjois-Malissa asuvista ihmisistä, miehistä ja naisista. Ja luin äskettäin Afrikan ihmisoikeuskomission julkilausuman – he ovat huolissaan juuri siitä, että viime päivinä eh, ihmiset ovat alkaneet lähteä asuinsijoiltaan. Ja tämä Afrikan ihmisoikeuskomissio siis eh, vaatii, että humanitaariset käytävät, humanitaarisia käytäviä, jotka Eli kysyisin, mitä armeija on siellä tehnyt, jotta kansalaisjärjestöjen turvallisuus voidaan taata ja jotta humanitaarisia käytäviä saadaan aikaiseksi. Te varmasti tiedätte eh, kansalaisjärjestöistä, kuten Human Rights Watch ja muut, jotka ovat raportoineet etnisistä jännitteistä, joita Malissa on, ja tietyt järjestöt ovat jo ilmaisseet pelkoa ja huolenaihetta aihetta sen suhteen kuulin tänäkin aamuna ravioliitosta rankaisutoimista, jotka saattavat, joita saattaisi tulla, kun afrikkalaisia armeijoita on tullut Pohjoismaliin. Varmaan Ranskan armeija ei ole tässä se suurin huolenaihe, mutta etniset jännitteet ovat siis suuri huolenaihe. Ja minua kiinnostaisi hiukan kuulla, millaista roolia te aiotte esittää tässä suhteessa. Minä tunnen nämä etniset jännitteet ja olen puhunut monien malilaisten kanssa ja tällä hetkellä eh, <coughs> Mali eh, nuoriso on hyvin kiukkuista eh, MNLN eli kansallisen vapautusliikkeen suuntaan. Tämä liike 2012 osallistui sotilasoperaatioihin ja vihamielisyyksiin, mutta ei saisi käydä niin, että poliittinen organisaatio ja sen vastuu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on sanonutkin, että kaikki tullaan tutkitaan, tutkimaan, kaikki mitä siellä on tapahtunut 2012 vuoden jälkeen, kaikkien näiden järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja organisaatioiden suhteen, armeijan suhteen. Ja tällä hetkellä tuossa Optin alueella on näitä voimia. Minusta on huolestuttavaa, että tällaisten organisaatioiden ja niin sanottujen vaaleaihoisten ja tummaihoisten ryhmien välillä on jännitteitä. Pohjoisessahan on vielä mustia orjia ja niin edelleen. Kaikki tämä on hyvin vaikeata ja huolenaiheita todellakin on. Eli minkälaista roolia armeija, Ranskan armeija voisi esittää, jotta mm, vältyttäisiin siltä, että Pohjoismalissa olisi tällaisia rankaisutoimia tai muita kostotoimia. Kiitoksia. Kiitos sitten Charles Tanner. Kiitos puheenjohtaja ja lämmin tervetulias toivotus kenraalille. ESR-ryhmässäni on suuri brittijoukko ja olemme iloisia Ranskan Mali-operaatiosta ja olemme iloisia, että brittipääministeri David Cameron on luvannut tukea, mutta tietenkin Ranskan operaatio voi oikein hyvin ja tästä olemme iloisia. Koko joukko kysymyksiä. Yksi asia, joka minua huolestuttaa ja joka on Ranskaakin kiinnostava asia, Nigerian uraanikaivokset. Oliko koskaan olemassa vaaraa siitä, että nämä jihadistit valloittaisivat osan Nigeristä, koska uraanikaivoksen avulla he olisivat tällaisen likaisen pommin pystynyt rakentamaan ja se olisi uhka eurooppalaisille kaupungeille. Sitten miksi ECOWAS oli niin hidas saattaessaan liikkeelle näitä afrikkalaisia joukkioita? Nyt liikkeelle on lähdetty pakon edessä hyvin nopeasti. Voitteko vahvistaa, että Natolla ei ole minkäänlaista intressiä tässä asiassa, sillä hän on Atlanttinen merikilpi Afrikan sarven alueella, eli Somalian pohjoispuolella. Ja onko totta, että NATO ei nyt halua lähteä toimistaan mukaan, siis se toimii Libyassa, mutta se ei halua muuhun lähteä mukaan? lukunottamatta tätä Somalian äh, merirosvoksen vastaista operaatiota. Sitten äh, tuleeko äh, EUlla olemaan rooli Malin joukkojen kouluttamisessa? Tuleeko se osallistumaan kouluttamiseen muissa maissa? Esimerkiksi Ugandan koulutusoperaatiossa oli huolenaiheita, koska ilmeisesti näistä joukoista tapahtui loikkauksia terroristijoukkoihin. Ja miten me voimme varmistaa sen, että EUn kouluttamat henkilöt eivät hyppää islamistien reiliin, koska näin BBCllä dokumentti budjettiohjelman, jossa kerrottiin tästä aiheesta. Eli tämä on asia, jota meidän tulisi pohtia. Ja voisitko antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, kuinka suuri tämä vihollisjoukkio on, kuinka monesta henkilöstä me puhumme Internetissä puhutaan parista sadasta aina tuhansiin saakka, varsinkin jos otetaan mukaan ne joukot, jotka toimivat Algerian rajalla. Ja sitten palatakseni siihen, mistä vihreä kollega puhui, MLAA, eli Ashavarin vapautusliike, eli se syrjäytettiin islamistien taholta. Haluaisin tietää, pyrkiikö tämä ryhmittymä toimimaan neutraalilla tavalla vai voimmeko me laskea tämän ryhmittymän tukeen siinä mielessä, että se ei toimi yhtä voimakkaalla väkivaltaisella tasolla, joka ehkä takaisi jonkinlaisen vakauden tuarekke minoriteetille. Lunacek. Sitten Rova Lunacek, viimeinen puheenvuoro. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän alivaliokuntaan. Omaltakin osaltani vihreiden puolesta ähm, haluaisin sanoa, että monet ovat tervehtineet ilolla Ranskan operaatiota, mutta monet ovat myöskin viitanneet näihin ongelmiin, joita ei tarkasteltu etukäteen. En tarkoita tässä Ranskan armeijaa, mutta Euroopan ähm, unionin politiikat. Ja päättäjät maissa eivät tarkastelleet niitä. Me olemme ajatelleet, että Mali on hyvin demokraattinen maa, siellä on vuosia järjestetty vaaleja ja niin edespäin, ja tämä oli hienoa, mutta me emme tarkastelleet sitä, minkä tyyppistä suosimista ja korruptiota maassa esiintyi. Tämä oli ongelma, eikä sitä, halusiko hallitus ratkoa köyhyysongelmia, joita yhä oli olemassa, ja sitä, kuinka jakautunut maa oli kahteen osaan, ja on ollut siitä lähtien, kun se on ollut olemassa. Tässä haluaisin tuoda esiin kaksi asiaa liittyen taisteluihin, jotka ovat käynnissä. Tässä kollegat jo viittasivat pelkoon siitä, että kostoiskuja ehkäpä pohjoisessa tapahtuisi. On myöskin esitetty muita huolia liittyen siihen, että osa Malin armeijasta ja osa vahvoista militiajoukoista, joita Ibrahim Diallon kaltaiset henkilöt johtavat, saattaisivat syyllistyä sotarikoksiin siviilejä vastaan tällä alueella. Tiedättekö te, mikä tilanne on ja mitä Ranskan armeija voi tehdä taatakseen, että tämän tyyppisiä sotarikoksia tapahdu, ettei mitään tämän jälkeen tapahdu. Tämä on todellakin se ongelma tämän tyyppisissä sotilaallisissa toimissa, jos sotarikoksien estämistä molemmilla puolilla huomioon tulevaisuudessa on vaikeampi toimia. Sitten myöskin EKVAS, johon kollega Tannok viittasi. Olen kuullut, että tässä koordinointi on ollut hyvin vaikeaa. Onko totta, että nämä afrikkalaiset joukot eivät koskaan ole harjoitelleet yhdessä? Onko totta, että heillä ei ole ollut yhteisiä harjoituksia? Toinen kysymys käsittelee sitten tulevaisuutta. Mitä alueelle tapahtuu, kun se on vapautettu? Tuleeko Ranskan armeija jäämään alueelle, joissa taisteluja ei käydä? Onko tästä suunnitelmia? Ja viitaten siihen, mitä sanoin aivan aluksi, Minkä tyyppisiä keskustelukumppaneita teillä on kentällä ja poliittisella tasolla? Mitä tulee tapahtumaan tämän intervention jälkeen, tämän sotilastoimen jälkeen? Malissa on perinne siitä, että eri etnisten ryhmien välillä on hyvin vahva historiallinen riinaratkaisumalli. malli minun pelkoni ja monien muidenkin pelko on se, että kuten monissa maissa, joissa sotilasinterventio on tehty, esimerkiksi Irakissa, sodan voittaminen ei tarkoita sitä, että rauha oltaisiin saavutettu. Uskon, että hyvin syvälle juurtuneet institutionaaliset ongelmat Malissa pitää saada ratkaistua, sillä muutoin Saattaa tapahtua niin, että sota voitetaan, mutta rauhassa hävitään. Ja tämä olisi kaikkien intressien vastaista. Kiitoksia. Rapanseri, olkaa. Grazie, grazie Presidente. Eh, dico subito che ho appoggiato e appoggio... Kiitoksia. Haluaisin heti todeta, että tuen Ranskan interventiota Malissa. En tiedä, voidaanko tästä puhua tänään. Ehkä tähän täytyy vielä palata, nimittäin poliittisiin ulottuvuuksiin, mutta voitaisiin sanoa, että meillä on vielä paljon, vir- me olemme tehneet paljon virheitä turvallisuuspolitiikan alalla, ja niitä täytyy vielä pohtia. Muutama huomautus, muutama kommentti Mikä tämän intervention tarkoitus on? Onko se tarkoitus voittaa kapinalliset vai rajoittaa heidän, niiden, heidän toimialuettaan. Jos heidät haluaa voittaa, niin sitten he täytyy mennä ihan loppuun asti. Entä riskit? Tässähän on vaarana se, että nämä kapinalliset painetaan ikään kuin rajalle, rajaa vasten Algerian rajalle. Ja mitä sitten tapahtuisi, mikä olisi seuraus, jos Mauritanian tai Algerian rajalle keskittyisi näitä joukkoja. Sitten Nigeriin liittyen pari kommenttia. On usein sanottu, että maa on hiukan kaksiselitteinen tai moniselitteinen. Viime aikoina monet sotilaalliset arsenaalit ovat päätyneet Nigeriin ja ne ovat Libyasta peräisin ja tällaista varmasti tapahtuu edelleenkin ja haluaisin tietää, mitä ajattelette tästä. Eh, del Niger in qualche modo risponde positivamente. Infine. Onko sotilaallinen kontrolli tehokasta ja reagoiko Nigerin hallitus myönteisellä tavalla? Sitten haluaisin vielä puhua Al-Sawadin vapauttamisesta viime kuukausina hänen edustajiaan on otettu vastaan Pariisissa. He ovat käyneet Pariisissa vierailulla ja haluaisin tietää, miten kapinallisten rintaman jakautumisessa on tapahtunut. Onko todellakin pyritty eristämään tämä terroristi-ilmiö ikään kuin vapautusliike ilmiöstä ja itsenäisyystaisteluilmiöstä. Kaikkia ei voi tietenkään panna samaan pussiin. Nämä, näissä tässä on erilaisia eroja ja erotteluja ja on tärkeää, ettei näitä kaikkia osapuolia tarkastella samalla tavalla. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, beaucoup de questions. Kiitoksia. Kysymyksiä tuli paljon. Herra kenraalille aikaa ei ole paljon jäljellä. Te varmaan sotilaallisesti osaatte mennä suoraan asian ytimeen. Bien, écoutez, tout d'abord, merci de toutes ces questions. Aivan ensimmäiseksi kiitokset kaikista näistä kysymyksistä ja kiitokset myöskin tuestanne. Ja se kyllä rauhoittaa mieltä, kun Clemenceau sanoi ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheissa, että sota oli liian vakavasti otettava asia, jotta se annettaisiin sotilaiden käsiin. Ja nyt meillä on tapana sanoa, että että rauha on liian arvokas asia, jotta se jätettäisiin yksinomaan diplomaattien käsiin. Eli tämä näkemysten vaihto on hyvin, oli hyvin hedelmällistä. Tässä esittiin paljon kysymyksiä ja koetan nyt tässä ne ryhmittää yhteen. Näyttäisi siltä, että te kaikki odotatte paljon meiltä. No yleisesti ottaen tämä on hyvä uutinen. Mutta tietenkin, jos me otamme huomioon voimavarat, niin meillä on kyseessä 14 miljoonan kansalaisen maa. Meillä on 2400 sopilaan joukot, joita mm, sitten kasvatetaan. Ja me teemme sen, minkä pystymme koska kaikista kaunein tyttökään maailmassa ei voi tarjota kuin se, mitä hänellä on. Ja tämä on varmaankin Ranskan tapaus. Tässä esitettiin paljonkin kysymyksiä siitä, mikä vihollinen meillä on edessämme. Vihollinen, kun me teemme arvioita ja kun me laskemme yhteen kaiken sen, mitä on nähty satelliittikuvien kautta fyysisesti kentällä – nämä joukot, joita vastaan me taistelimme, me arvioimme, että 2-3 tuhatta terroristia, jihadistia, en nyt tiedä mikä se asianmukaisin termi tässä olisi. Meitä kritisoitiin termistä islamisti, no joka tapauksessa terroristi. Heillä on pickup-autoja, tällaisia Toyota-tyyppisiä pickup-autoja, he liikkuvat hyvin nopeasti tällä alueella näissä autoissaan. Heillä on automaattiaseita, käsiaseita, pienistä aseista 12 17 millimetrin aseisiin saakka. On myöskin ollut rakettiheittimiä, RPG, mutta tämän tyyppinen armeija meillä on edessämme ja voidaan arvioida, että jos tällaista ei hallinnoida päättäväisellä tavalla, niin konflikti saattaa kestää pitkään ja saada paljonkin pahaa aikaiseksi. Eli vihollinen, joka meillä on edessämme, on erittäin hyvin koulutettu. He tietävät, miten toimitaan, he vetäytyvät, tulevat uudelleen esiin, he muuttavat tavoitteitaan kesken kaiken, sanoisin sotilaallisin termein, että tässä on kysymys hyvin koulutetusta sotilaista, eli hyvin hankala vihollinen. Puheenjohtaja kysyi, että miten me nyt voitamme takaisin nämä menetetyt kuusi kuukautta, no, no menetettyähän ei koskaan saada takaisin, mutta me yritämme ainakin tässä kurua osittain menetettyä kuilua umpeen ja koetamme kiihdyttää afrikkalaisten joukkojen toimintaan siirtämistä. Ja tästä aiheesta me olemme saaneet useiltakin eurooppalaisilta kumppaneilta kirjeitä ja mainitsen, että tässä me olemme saaneet apua Belgialta, Espanjalta, Saksalta, Alankomailta, Tanskalta, Isolta Britannialta, Unkarilta, Ruotsilta. Ja haluamme todellakin aivan erityisesti kiittää näitä maita, koska ne ovat tarjonneet meille kuljetuskalustoa. Se on hyvin strateginen asia, koska voimme täten matkustaa Euroopasta Afrikkaan päin ja myöskin Senegalin ja Malin välille. Ja me olemme myöskin saaneet tukea eurooppalaisilta kumppaneilta lääkintäjoukkoja ja niin edelleen. La logistique. Tällaisten joukkojen logistiikka on erittäin vaativaa, satoja tonneja materiaalia täytyy kuljettaa, jos teillä on halua toimia tukena, olette erittäin tervetulleita. Tässä listalla minun täytyy myöskin lisätä sitä, että me olemme olleet ei-eurooppalaisten, erityisesti amerikkalaisten ja kanadalaisten kumppaneiden kanssa yhteyksissä ja myöskin Arabiemiraattien tähän mennessä. Me pyrimme nopeuttamaan sekä tämän afrikkalaisen joukon toimintavalmiuteen saattamista. Te puhuitte sen sotilaallisesta kapasiteetista ja on totta, että he eivät ole koskaan yhdessä taistelleet, minkä tyyppinen varustetaso heillä on, minkä tyyppinen koulutustaso. Tämä on erittäin vaihtelevaa. Voisin lähestulkoon maa maalta sanoa, että tietyssä maassa sotilaallisesti ollaan edistyneempiä tietyllä alalla ja toisella vähemmän edistyneitä. Yleisesti ottaen me Ranskan joukot pyrimme toteuttamaan jotakin monimutkaista. Ensinnäkin ensimmäinen päämäärä on näiden jihadistien hyökkäyksen lopettaminen Bamakoa kohti. Ja tämän lisäksi haluaisimme mahdollisimman nopeasti afrikkalaiset joukot saattaa valmiuteen ja lähestulkoon marssiessa heitä kouluttaa, jotta he voisivat hyvissä olosuhteissa ryhtyä toimiin. Et me teemme tämän yhtä aikaa sen kanssa, mitä toteutamme Malin armeijan kohdalla, kun me vapautamme jonkin kaupungin. Meidän tarkoituksemme on toteuttaa tämä niin, että Malin armeija valvoisi aluetta. Tämä on erittäin monimutkaista, en voi mennä nyt yksityiskohtiin. Tämä ei aina älyllisesti tai sotilaallisesti ole kovinkaan tyydyttävää, mutta teemme sen, mitä voimme niillä mahdollisuuksilla, joita meidän käytössämme on. Te esititti kysymyksen siitä, kuinka kauan aikaa me ranskalaiset voimme jaksaa yksin. Kauan, kauan. Ei tämä ole päämäärä. Me emme halua olla mikään miehitysvoima. Emme halua, että Malin armeija luopuisi vastuustaan. Ja on kuitenkin vaikeaa luottaa tähän Malin armeijan täysin sen nykyisessä olomuodossa. Sanoin, että meidän tarkoituksemme on olla paikalla niin kauan kuin tarpeen. Tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin meidän mielestämme afrikkalainen armeija ei pysty kontrolloimaan joukkoja eikä Malin armeija ole valmis tätä vastuuta ottamaan. Jos te kysytte minulta, kuinka kauan aikaa tähän menee. Voin antaa teille vain erittäin väljiä aikarajoja. Todennäköisesti ei olisi suoraan sanottuna järkevää sanoa, että tässä menee kolme vuotta tai kuukautta tai vuot- viikkoa. Me uskomme, että varmastikin Malin armeija voi olla valmis kontrolloimaan aluetta vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että uskomme, että afrikkalaiset joukot ovat valmiita vastuunkantamiseen ennen tätä, mutta me tulemme systemaattisesti armeijan kanssa tarkastelemaan tilannetta sen edetessä. Eri joukot ovat nyt taistelutoimissa ja kun ne ovat taistelutoimissa, me emme voi silloin niitä kouluttaa, ne täytyy vetää toiminnasta pois kouluttamisen ajaksi, korvata toisilla joukoilla ja sitten lähettää takaisin kentälle. Tässä olemme pohtimassa kysymystä, kenraali Quantro tätä käsittelee, pitäisikö meidän hankkia ja rekrytoida uusia joukkoja Malin armeijaan ja kouluttaa ne aivan alusta lähtien. Tässä on paljon kysymyksiä, jotka ovat avoimina. Me pystymme toimimaan kauan aikaa. Me ranskalaiset olemme olleet vuoden 2011 lopusta, niin anteeksi, vuoden 2001 lopusta olleet Afganistanissa kentällä. Tämä on 11 vuotta. Bosniassakin olemme olleet vuosia. Tämä on tietenkin taloudellinen taakka, mutta se on toinen kysymys. Kuinka Malin kansa sitten näkee meidät? Siinä määrin, kun me pystymme arvioimaan tilannetta, te olette varmastikin katselleet eri maissa ja eri televisiokanavilla tilannetta Euroopan unionissa ja muualla. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Malin kansa näkee meidät erittäin positiivisessa valossa. ja pysty sanomaan tässä enempää tai vähempää. Meillä ei ole mitään ongelmaa Malin kansan suhteen. Minulla on edessäni kysymys näiden jihadistien rahoituksesta alueella. Tämä on monimutkainen vaikea kysymys, en pysty tähän vastaamaan. Voin sanoa, että Sahelin alue, joka on 6000 kilometriä laaja, on erittäin pitkän aikaa ollut erilaisen salakuljetuksen huumeiden ja aseiden kuljetuksen kehto. Nämä alueet ja aseet ovat tietenkin hyvin vaikeita kontrolloida, ne ovat näkymättömiä. Ja kuten tiedätte, luontokammoa tyhjyyttä. Italialaiset sanovat aina, että mafia asettuu niille alueille, joita valtio ei kontrolloi, ja tämä on Sahelin ongelma, kun valtio ei kontrolloi omia rajojaan. Siis tällä koska tämä alue on valtava ja melko vähälukuinen. Tämä salakuljetuksen ongelma syntyy. Kuinka me voisimme sulkea rahanat? Tämä on vaikea kysymys, johon me sotilaat emme vastaa. Euroopan unionilla varmastikin on välineet tähän. Kuinka taata se, että Malista ei tule terroristi valtio meidän lähtömme jälkeen? Meillä on juuri tällainen ongelma ollut Afganistanissa jo 12 vuotta. Voin nyt vastata sen mukaisesti, mitä itse uskon tarpeelliseksi, mutta tämän jälkeen poliittiset päättäjät tekivät päätöksen, ettei maasta tulisi terrorismin pesäkin lähtömme jälkeen. Meidän täytyy saada aikaan legitiimi hallitus, jolla on vankka hallinto, joka pystyy valvomaan maata. Tämä on yksinkertainen lause, mutta tämä on itsessään jo kokonainen ohjelma. Eikä mielestäni tämä ole niinkään sotilaallisen henkilöstön asia, mutta Euroopan unionillahan on monia välineitä, joilla voidaan tukea tätä työtä ja osallistua siihen. Toisekseen, ettei maassa tulisi terrorismin pesäke, talouden tulee olla niin kutsuttu normaali, ei sellainen, että se nojaa salakuljetukseen tai sellainen, ei se ole itsessään riittävä. Tässä Euroopan unioni voi investoida tällä alalla, sillä on välineitä. Ja sitten tämä on enemmänkin sotilaallinen tehtävä. Maan täytyy myöskin olla turvallinen sekä poliisimielessä että oikeudellisessa mielessä turvallinen. Te näette, kuinka paljon työtä tässä on tehtävänä. Ja turvallinen myöskin sotilaallisessa mielessä ulkoisia uhkia ajatellen, sellaisia ulkoisia uhkia, jotka uhkaavat maan alueellista koskemattomuutta. Tässä eri ähm, joukot, ranskalaiset, afrikkalaiset ja malilaiset, voivat kantaa vastuunsa ja uskon, että kaikki tekevät mahdollisen kaiken mahdollisen Euroopan unionin tuella, jotta voisimme ratkaista nämä ongelmat. Mutta nämä kaksi muuta äh, osa-alaa, poliittinen, hallinnollinen ja taloudellinen, ovat paljon enemmän Euroopan unionin vastuulla. Sen tulee investoida tähän maahan. Tämä todellakin liittyy Sahelin koko alueen tilanteeseen. Sitten äh, naapurimaiden kanssa tehtävä yhteistyö. Te olette havainneet varmastikin, että lähestulkoon kaikki naapurimaat, äh, Algeria lukuun ottamatta, sillä se ei ole mukana Länsi-Afrikan joukoissa, ovat ähm, tarjonneet joukkojaan tueksi tämän maan vakauttamiseen ja vapauttamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yleisesti ottaen meillä ranskalaisilla ei ole ongelmaa näiden kaikkien naapurimaiden tuen suhteen Algerian kohdalla. Tässä haluaisin vielä muistuttaa teitä, että tässä sotilasoperaatiossa logistiikalla on valtava rooli ja ilmakuljetuksella on välillä ratkaisevan tärkeä rooli. Ja Algeriahan on erittäin tärkeässä roolissa, sillä se on nimittäin avannut koko ilmatilansa meille. Se ei tarjoa sotilaallista tukea, mutta ilmatilan avaaminen on erittäin suuri sotilaallinen tuki tässä operaatiossa. Yhteenvetona kaikki nämä Malia ympäröivät maat, jotka osallistuvat operaation, tähän kansainväliseen operaatioon, pyrkivät tuomaan yhteen kaikki kapasiteetit, joita niillä on käytössään. Ja voimme sanoa, että tähän mennessä tämä on sujunut hyvin. Minulle esitettiin vielä kysymys siitä, kuinka hiljainen NATO on ollut. Kuten tiedätte, minä olen myöskin Natossa edustajana. Ja voin sanoa, että virallista kysymystä Natossa ei ole tuotu esiin tämän maan kohdalla. Käytävillä siitä on puhuttu, mutta ei virallisissa keskusteluissa olemme pyrkineet kertomaan NATO-kumppaneillemme Malin tilanteesta. Ranskan esikuntapäällikkö teki tämän viime viikolla ja tämä sujui erittäin hyvin. Meillä on ongelmia Turkin kanssa. Se kieltäytyy siitä, että tehtäisiin minkäänlaisia viittauksia islamismin ja terrorismin väliseen suhteeseen. En tiedä, kuka asetti kysymyksen liittyen oikeuteen hallinnoida malia tämä maa, joka oli jo hiukan hajoamistilassa. Pitäisikö meidän sitten antaa sen kohdella jollekin taholle, oikeushallintoon. Mehän emme sotilashenkilöinä koskaan salli itsellemme sitä, että asettaisimme tällaisen kysymyksen. Tämä kuuluu teille. Te, poliittiset toimijat, haluatteko te antaa tämän mahdollisuuden? Ei tämä ole meille esitettävä kysymys. Me emme voi toimia, ellei poliittista vihreää valoa näytetä. Samoin uutiset Yhdysvaltojen ja Kanadan joukkoja koskien. Nämä Yhdysvaltojen ja Kanadan kouluttamat joukot ovat valitettavasti liittyneet suurin määrin terroristijoukkoihin. Emme tiedä miksi. En pysty vastaamaan tähän kysymykseen, mutta näin on. Voimmeko me tämän operaation jälkeen juuri ja terroristit pois? Tämä on vaikea kysymys. Uskon, että koska luonto kammaa tyhjötä, tilanne on sellainen, että jos me pystymme heidät kokonaan häätämään malista, he löytävät lähialueelta jonkin muun alueen, jolle voivat asettautua. Meidän täytyy olla tässä kärsivällisiä. Sitten kansalaisten siirtyminen paikasta toiseen, onko käytäviä, pitäisikö meidän luoda turvakäytäviä kansan, kansalaisjärjestöjen tuella. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Meillä on humanistinen pitkä perinne Ranskassa myöskin sotilasalalle. Tietenkin luonnollisesti me pyrimme suojelemaan siviiliväestöä, kun he pyrkivät siirtymään turvaan mutta se, kuinka valvomme sitä, että tämä tapahtuu parhaissa turvallisuus- olosuhteissa meillä on hiukan rajalliset resurssit tässäkin suhteessa. Tähän mennessä ei ole ollut mitään selkkauksia ähm, sotilaiden ja siviiliväestön välillä. Äh, Sisi. Minulla on nyt tekninen huomautus vaan, että tulkkaus loppuu. Minä ehdottaisin, että jatkamme englanniksi, jos ei se teitä häiritse. Eivätkö kaikki kaikki paikalla olevat edustajat eivät taida olla ranskankielisiä. Voisitteko te kenties vaihtaa englantiin? Onnistuisiko se? <laughs> Français, c'est possible ou pas? Vai ranskaksi? Voisimmeko jatkaa ranskaksi? Pizzula? Herra Pizzula? Fransuscom? La Fransuscom Moje? Okei. Okay. Monsieur Tanog est parfaitement... Herra Tanok on täysin frankofoni, mikä ymmärtää ranskaa, ja herra Tanok niin ikään. Teillä on Quebecin aksentti, ei haittaa. Eli jatketaan ranskaksi. Jos teillä on jotain hankaluuksia, niin kenraali pystyy myös puhumaan englantia. <clears throat> Comment faire pour que les forces de stabilisation ne deviennent pas des forces d'occupation Aucun militaire, ni les Français,